Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Letzter Sitzungstag vor der Sommer. Hyvää huomenta. Aloitamme jälleen valiokuntakokouksen viimeinen kokous ennen kesälomaa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi lukuisat kollegat, jotka ovat paikalla. Meillä on nyt tässä tilintarkastustuomioistamme erityiskertoimuksia. Nimittäin viisi minuuttia menee puheen, tilintarkastustuomioistuimen puheenvuoroon, sitten muutama minuutti komissiolle, muutama esittelijälle. Meillä on ensiksi erityiskertomus kalastuksen valvonnasta EU-ssa. Esittelijä on Stehovski. Anteeksi, kollega Zeller ja tilintarkastustuomioistuimen jäsen on, vastaava jäsen on Wojciewski for Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla on ilo esitellä valiokunnalle erityiskertomuksemme Kuten tiedätte, kalastuspolitiikka liittyy hyvin suoraan tehokkaaseen valvontajärjestelmään, siis kalastuspolitiikan menestys. Ja tämä valvontajärjestelmä oli meidän tilintarkastuksemme tarkastuksemme kohteena. En tiedä, toimiko tämä diaesitys nyt. No, jatkan tästä, koska tässä on hieman teknisiä ongelmia. Auditointikysymyksenä oli se, onko Euroopan unionilla käytössä tehokas kalastuksen valvontajärjestelmä alustieto, kalastuksen hallinnointimenetelmä, kalastustarkastukset ja sanktiot. Ranska, Espanja, Italia ja UK, erityisesti Skotlanti olivat tässä mukana vastauksemme tässä tarkastuksessa. Eli kun vastataan tähän kysymykseen, onko EU: tehokasta kalastuksen valvontajärjestelmää käytössä, niin vastaus on, että ei vielä. Euroopan unionilla ei ole vielä riittävän tehokasta kalastuspolitiikan valvontajärjestelmää. Edistystä on kyllä saavutettu viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta jäsenvaltiot eivät ole vielä täysin panneet täytäntöön tiettyjä määräyksiä ja jotkut näistä määräyksistä tarvitsevat muutoksia. Tässä on esimerkiksi ongelmana alusrekisteröintijärjestelmä. Tässä on merkittäviä eroavaisuuksia alusten rekisteröinnissä jäsenvaltiossa ja Euroopan komissiossa. On aluksia, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa, mutta ei komissiossa tai toisin päin. Ja tämä rekisteri ei ole yleisesti ottaen luotettava. Suosittelemme, että perustetaan sellaiset menettelyt, joilla voidaan todentaa nämä tiedot jäsenvaltioissa ja komissiolle ehdotetaan, että luodaan säännöt, joilla tarken, varmistetaan moottori, alusten moottorien voimaluvut. Sitten nämä hallinnointitoimet. Eritoten valvontajärjestelmät alusten osalta. 89 prosenttia EU-aluksista ei, ne eivät ole mukana satelliittiseurannassa. Vain 11 prosenttia on siis satelliittijärjestelmän valvomaa. Ja seuraava kysymys hallintokysymyksissä on kalastuskiintiöiden jako. Ja se, ne kriteerit, joilla näitä kiintiöitä jaetaan. distribution of quota to the, or the producers' organizations, and, and uh, it was uh, possible conflict of interests. And, uh... Meillä oli siis tietyt kriteerit, ja kriteerit eivät aina olleet läpinäkyviä. Me haluaisimme, että olisi enemmän avoimuutta kiintiöiden jakamisessa. Komissio, ehdotti, komissio voisi ehdottaa myös, että käytettäisiin vaihtoehtoisia paikannusjärjestelmiä pienille aluksi, aluksille. Ja sitten lisäksi kalastustiedot olivat puutteellisia ja epäluotettavia. Ja itse asiassa me suosittelisimme, että, että tietoja pitäisi tarkastaa paremmin, ennen kaikkea pienten alusten kohdalla. Komissio voisi perustaa tietojenvaihtofoorumin jäsenvaltioiden, jäsenvaltioille. Ja sitten viimeinen kysymys koski tarkastusjärjestelmiä. Ja meidän johtopäätöksemme oli, että tarkastusjärjestelmiä on olemassa, mutta sanktiot eivät välttämättä ole varoittavia ja niitä sovelletaan eri lailla, eli tasavertainen kalastajien kohtelu ei ole taattua. Me suosittelemme, että otettaisiin käyttöön varoittavat sanktiot ennen kaikkea sellaisille, jotka toistavat rikkomuksia. Me ehdotamme, että että sellaiset kalastajat, jotka ovat tehneet viisi rikkomusta ja sen jälkeen jatkavat vielä, heille pitäisi määrätä varoittavia sanktioita. Ja lisäksi me äh, suostamme, että pantaisiin täytäntöön pistejärjestelmä, jotta voidaan taata tasavertaiset toimintamahdollisuudet ja komissio voisi järjestää tällaisen tietojenvaihtojärjestelmän rikkomuksesta ja sanktioista. Myönteinen puoli on se, että komissio on suhtautunut myönteisesti suosituksiimme ja komissio on sanonut, että se aikoo panna täytäntöön meidän suosituksemme. Eli olemme tehneet hyvää yhteistyötä komission kanssa näissä, tässä tarkastuksessa. Me toivomme, että tämä tarkastuksemme vaikuttaa myönteisesti ja auttaa parantamaan kalastuksen valvontajärjestelmää. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ja, herzlichen Dank. Das Wort erhält die Kommission für drei Minuten. Kiitos. Seuraavaksi komissio saa puheenvuoron kolmeksi minuutiksi. Thank you very Hyvää huomenta ja kiitoksia. Komissio todella pitää tätä erityiskertomusta tärkeänä ei pelkästään siksi, että valvontajärjestelmät ovat keskeisessä osassa, kun täytäntöönpannaan yhteistä kalastuspolitiikkaa, mutta tämä tulee myös erittäin keskeiseen aikaan, aikaan jolloin komissio on hiljattain juuri saattanut päätöksen oman arvionsa valvonta-asetuksesta. Tilintarkastustuomioistuimen tekemät päätelmät ja johtopäätökset ovat hyvin samankaltaisia kuin komission tekemät. Olemme yhtä mieltä siitä, että edelleen on merkittäviä porsan reikiä näillä alueilla, joista tilintarkastustuomio puhui. On myös huolenaiheita liittyen täytäntöönpanoon. Se ei vielä täysin ole tyydyttävää ja täytäntöönpanossa on eroja jäsenvaltioiden välillä. Me Jatkamme yhteistyötä tilanteen parantamiseksi jäsenvaltioissa. Ja nyt osa suosituksista on alettu täytäntöönpanna. Toinen tilintarkastustuomioistuimen esiin ottama asia on se, että valvonta-asetuksessa on useita säännöksiä, joita pitäisi muuttaa. Ja olen tyytyväinen voidessani ilmoittaa, ja näinhän PES-valiokunnassa hiljattain jo teimmekin, että komissio lähti hiljattain aloitteeseen, jolla uudistetaan tai tarkistetaan kalastuksen valvonta-asetusta. Emme tietenkään voi tietää, mihin tuloksiin tässä päädytään, mutta voin taata sen, että tässä prosessissa komissio ottaa huomioon tuomioistuimen tekemät suositukset. Eli me olemme tästä siis yhtä mieltä. Olemme aloittaneet jo täytäntöönpanon ja asetuksen tarkastamisen ja otamme huomioon kaikki tehdyt suositukset. Kiitos. Frau Arena, danke. Kiitos Rova Arenalle. Miksi tätä ei ole jo toteutettu, sillä jos muistan oikein, niin komissiolla on itse asiassa vastuu tästä asiasta. Miksi tätä ei ole siis tähän mennessä tehty? Haluaisin tämän kysymyksen teille heti suoraan nyt esittää. Yes. Uh, well, as I already said, uh... Niin, kuten sanoin, hiljattain komissio suoritti arvioinnin, se katsottiin täytäntöönpanoa ja yleisesti arvioitiin valvonta-asetusta ja sitä, palveleeko se tarkoitustaan. Täytäntöönpanon tasosta samansuuntaisesti kuin tuomioistuimmekin päädymme siihen johtopäätökseen, että täytäntöönpanon määrä vaihtelee jäsenvaltioissa ja monella alalla se on riittämätöntä. Yksi eniten huolta aiheuttavista alueista on sanktioiden langettaminen. On tärkeää, että sanktioita sovelletaan tasapuolisesti. Ne ovat pelottavia, pelottavia vaikutuksellisia ja tasapainoisia. Komissio on hiljattain siis lähtenyt aloitteeseen, jossa tarkastellaan tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa, saattaa ryhtyä toimiin tulevaisuudessa. Täytäntöönpanosta vielä on kiinnitetty huomiota tiedon siirtämiseen, sen analysointiin ja keräämiseen. Saalistiedoissa löytyy puutteita, mutta tämä on asia, johon liittyy monia ulottuvuuksia sekä nykyasetuksessa, sen täytäntöönpanossa, tätä työstämme, mutta tämä liittyy myös asetuksen tulevaan kehitykseen. Ja yksi tärkeitä indikaattoreita, joihin tuomioistuin viittasi, oli, että pienimuotoisen kalastuksen saalistiedoissa on edelleen puutteita. Tästä olemme täysin yhtä mieltä. Ja aloitteessaan, johon juuri komissiossa lähdettiin, siis valvonta-asetuksen tarkistuksessa, aiotaan keskittyä erityisesti tähän asiaan. Totta kai tähän liittyy monia muitakin ulottuvuuksia, mutta tänään ei varmaankaan ole aikaa käydä läpi kaikkia tuomioistuimen suosituksia tai kaikkia niitä toimia, joihin on jo lähdetty tai lähdetään piakkoin. Kiitos, palaamme joka tapauksessa asiaan. Esittelijä ei ole paikalla, joten kiitän kaikkia ja työasiakirjaa työasiakirjaa sitten lähetetään kaikille. Seuraava esityslistan kohta. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 09-2017 EUn tuki ihmiskaupan torjuntaan Etelä- ja Kaakkois-Asiassa. Tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen on Jakobsen, Bettina Jakobsen. Hän saa ensiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä erityiskertomus ihmiskaupan torjunnasta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa. Ihmiskauppa on hyvin kannattavaa rikollista toimintaa ja se on valtava ihmisoikeuksien rikkomus ja myös maailmanlaajuinen turvallisuusuhka. Ihmiskauppaan liittyy se, että rekrytoidaan ihmisiä ja ö, yritetään saada ihmiset tulemaan mukaan petollisiin keinoin. suurin osa ihmistä on, näistä uhreista on naisia ja lapsia, ja tähän liittyy myös seksuaalista hyväksikäyttöä. Kun ajattelemme ihmiskauppaa, niin me ajattelemme tiettyjä asioita. Muutama luku tähän väliin. Europol on arvioinut, että vuotuiset tuotot ihmiskaupasta ovat yli 29 miljardia euroa. Vuoden 2016 Global Slavery Index on arvioinut, että 46 miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä nykyaikaisen orjuuden alla, ää, ää, alaisuudessa. Ja kaksi kolmasosa näistä tulee Aasiasta. Me olemme tarkastaneet 35 hanketta eh, kymmenestä maasta ja tämä koski 31 miljoonan euron hankeavustuksia. Tämä on pitkän aikavälin ongelma, jotta voimme ratkaista ongelman. Meidän pitää puuttua ihmiskaupan perussyihin. Nimittäin sukupuolten epätasa-arvoon, puutteelliseen koulutukseen ja myös terveysongelmiin. Ne meistä, jotka viettävät miettivät, jotka viettävät mielellään aikaa puutarhassa, niin tietävät, että rikkaruohot saa eniten, parhaiten kitkettyä, jos ne pidetään juurineen, joten meidän pitää näihin juuri syihin puuttua ihmiskaupassa. Me siksi päätimme, että keskitämme tämän tarkastuksen näihin lähdemaihin ihmiskaupassa. Me rajoitimme tämän, tämän tarkastuksen Etelä- ja Kaakkois-Aasiaan, jossa ihmiskaupan laaja-alaisuus on valtava ongelma. Tästä syystä tämä on yksi EUn prioriteetteja ihmiskaupan torjunnasta. Me tutkimme ensiksi, onko EUn tuki ihmiskaupan torjunnassa näillä alueilla ollut tehokasta. Me arvioimme siis onko EUlla kattava lähestymistapa ihmiskaupan torjuntaan ja onko rahoitetut EU-hankkeet, ovatko ne tehokkaasti pystyneet torjumaan ihmiskauppaa näillä alueilla? Mitkä olivat löydöksemme? Kaiken kaikkiaan me tulimme siihen johtopäätökseen, että EU on toiminut osittain tehokkaasti tukiessaan ihmiskaupan torjuntaa näillä alueilla. EU EUn ihmiskaupan torjunnan puitteisto tarjoaa kattavan lähestymistavan ihmiskaupan torjuntaan. Kuitenkin EUn strategia ihmiskaupan torjunnan kohdalla ei määritellyt tarkkoja tavoitteita. Se olisi ollut tarpeen, jotta olisi ollut kohdennettuja toimia paikan päällä, jotta oltaisiin voitu arvioida saatuja tuloksia. EUn ulkosuhdehallinto käyttää useita välineitä ihmiskaupan torjunnassa. Me olemme huomanneet, että ihmisoikeusvuoropuhelu on ollut erittäin hyödyllinen väline, mutta EU ei ole pystynyt tehokkaasti luomaan uusia tehokkaita kumppanuuksia ihmiskaupan torjumiseksi näillä alueilla. Toinen komission käyttämä väline ihmiskaupan torjunnassa on yksittäisten hankkeiden rahoittaminen. Nämä hankkeet toteutetaan usein paikallisten kansalaisjärjestöjen toimesta. Me olemme huomanneet, että puutteesta huolimatta kaikki nämä rahoitetut hankkeet ovat myös tuottaneet myönteisiä tuloksia, mutta tulokset olisivat voineet olleet vaikuttavampia ja joissakin tapauksissa kestävyys oli huolenaiheena. Ihmiskaupan torjuminen on kaiken kaikkiaan parantunut näillä alueilla, mutta on vaikea nähdä yhteys, tämän yhteys eu hankkeisiin, mitä tulee sekä rahoitukseen että rahoituksen kohdentamiseen. Me teemme tämän perusteella kaksi suositusta. Komissio aikoo esittää uuden strategian ja puitteiston, jotka, joka kattaa vuodet vuoden 2016 jälkeen, ja me odotamme komissiolta vielä kattavaa arviointa vuoden 2002, vuosien 2012-2016 strategiasta. Eli me suosittelisimme, että komissio kehittää strategiaansa, jotta se olisi paremmin kohdettu tällä alueella. Ja me haluaisimme myös, että hankkeiden tuloksia arvioidaan paremmin. Arvioidaan paremmin. Komission pitäisi yrittää tukea niitä hankkeita, jotka pystyvät tehokkaimmin torjumaan kestävällä tavalla ihmiskauppaa. Ja pitäisi myös kiinnittää huomiota synergiaan hankkeiden välillä. Eli ihmiskaupan torjunta vaatii uudet prioriteetit ja paremmin koordinoituja toimia. Kiitos paljon. Herzlichen Dank von der Kommission. Kiitos komissiolle. DEFCO pääosastolla, pääosastolta herra seniore seuraavaksi. Thank you, Chair. <clears throat> Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on iloinen tästä raportista ja todella tunnustaa ne toimet, joihin on jo ryhdytty eh, keskisessä ja etelässä Aasiassa ihmiskaupan torjumiseksi. Kokonaisuudessaan tämä ihmiskaupan torjunta on parantunut alueella, mutta vielä työtä on jäljellä. Komissio tekee läheistä yhteistyötä Euroopan ulkoasianhallinnon kanssa, koska ihmiskauppa ja sen torjunta on kokonaisvaltainen osa sitoumuksiamme ulko- ja me Euroopan unioni haluaa estää ihmisoikeusloukkauksia ja turvallisuushaasteita. Ihmiskaupasta keskustellaan yhä rakentavamman vuoropuhelun kautta eh, Etelä- ja Keski-Aasian maiden kanssa esimerkiksi ja alueellisessa eh, muodossa, kuten asemissa eh, samoin laajempien kysymysten, kuten ihmisoikeuskysymysten keskustelun yhteydessä. Tämä kaikki vaatii aikaa, halua ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Me olemme nyt arvioimassa uudelleen tämänhetkistä ihmiskauppaa torjuntastrategiaa, arvioimme niitä vaikeuksia, puutteita, mitä siinä on ja mitä mahdollisia tulevia toimia tarvitaan tärkeimpänä tavoitteena on vastata haasteelliseen sosiaalipoliittiseen kontekstiin ja samalla koordinoida johdonmukaista lähestymistapaa niin, että voidaan saada aikaiseksi tällainen räätälöidympi lähestymistapa, niin kuin tuomioistuin suosittelikin. Sitten näistä suosituksista, kun ajatellaan strategiapuitteisten kehityksestä, komissio, kehitystä komissio haluaa tehdä, työstää tätä eri toteen pohtien päivitettyä prioriteettien luetteloa ajat, ottaen huomioon 2016 ihmiskaupan torjunta mm, kehyksen. Ja tässä jatketaan näitä rakentavia vuoropuheluja tiettyjen maiden kanssa. Objektiivisten tavoitteiden osalta komissio tulee aikaisempia opittuja asioita täysin hyödyntämään. Tässä sitten kentällä operatiivisia suuntaviivoja tullaan päivittämään ja vastaavasti teknistä raportointia tullaan vahvistamaan. Mitä tulee suositukseen kaksi, niin nämä hankkeet pantiin täytäntöön hyvin hankalassa poliittisessa tilanteessa. Kestävyys on ollut erittäin tärkeä aihe, asia aina komissiolle ja valtuuskunnille. Tässä täytyy saada kestävälle pohjalle esimerkiksi suoratuki uhreille, ja tämä on ollut hyvin haastavaa. Tulevaisuudessa tullaan enemmän painottamaan tule- tuomioistuimen mainitsevia operationaalisia askeleita, ja tullaan keskittymään Keski- ja Etelä-Aasian maiden potentiaalisesti, potentiaalisiin maihin ajatellen ihmiskaupan torjuntaa. Kiitos. Esittelemme on kollega Sala Franka. Hän saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä erityiskertomuksesta, jonka teille tarkastustuomioistuimelle tänä aamuna esitteli tästä inhottavasta aiheesta. Ihmiskauppa on asia, jossa lähes 80 prosenttia näistä henkilöistä on naisia, alaikäisiä, heitä pakotetaan pakkotyöhön. Tämä on vitsaus, jota, jonka edessä Euroopan unioni ei saa umista silmiään. Meidän täytyy todella kiinnittää huomiota tähän tärkeään suuren ilmiön. Noin 40 miljoonaa ihmistä on ihmiskaupan piirissä. Enemmän tai rahasummat tämän ympärillä ovat suurempia kuin ase kaupassa. Ja meidän täytyy todella tähän nyt puuttua. Tilintarkastustuomioistuin sanoi, että kymmenessä tutkitussa maassa EUn hankkeet ovat osittain tehonneet. Tämä on varmasti asia, joka on maailmanlaajuinen. Me pyrimme olemaan näiden kaakkoisasian maiden strateginen kumppani. Näillä on ollut maailmanlaajuisesti merkittävä rooli, Taimaa, Japani, Singapore ja niin edelleen, niin tämä painopistealue alue pitää todella ottaa huomioon. Tässä pitää noudattaa meidän arvojamme. Kiinnitin huomiota puheenjohtaja myös siihen, mitä komissio sanoi tähän ongelmaan liittyen. Tämä ongelma pitää ratkaista yhteistyössä komission, ulkosuhdehallinnon ja käytössä olevien rahoitusvälineiden avulla, ihmisoikeusvälineen ja kehitysapuvälineen avulla. Uskon, että voimme toimia tässä entistä paremmin. Suhtaudun myönteisesti siihen, mitä komissio sanoi valmiudesta tarkastella tilintarkastustuomioistuimen suosituksia asettaa toimemme strategisemmin laajempaan kontekstiin ja katsomaan myös menneitä hankkeita ja lukuja. Joskus tilanne on ollut parempikin. On katsottava, onko tämä ollut EUn toimien ansiota vai ei. Tarvitsemme entistä integroidumpaa, johdonmukaisempaa toimintaa ei pelkästään EUn taholta, vaan on toimittava yhdessä esimerkiksi YK kanssa. Se on yksi tärkeimpiä toimijoita tässä asiassa, joten pyytäisin, että komissio lähtisi tällä tiellä siihen, että se ottaisi nämä suositukset huomioon ja katsoisimme näin, mitä käytettävissä olevin varoin voisimme tehokkaasti toimia. Emme voi unohtaa sitä, että hyvin suuri osa näistä henkilöistä tulee juuri Eurooppaan. Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa viitataan siihen, että 3 400 000 uhria tulee Euroopan unionin ja alueellisten ja kahdenvälisten sopimustemme avulla meidän pitäisi löytää kumppaneidemme kanssa jonkinlainen kanava, jonka kautta mutta suunnittelu ja tämän vitsauksen torjunta onnistuisi tehokkaammin. Tämä on yksi hirveämpiä ilmiöitä, joita yhteiskunnassamme on. Meidän pitää todella pystyä toimimaan tässä tehokkaammin. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Näin saamme käsiteltyä tämän esityslistan kohdan, mutta haluaisin vielä antaa esittelijälle edellisessä esityslistan kohdassa puheenvuoron. Hän oli ruuhkassa, oli siksi myöhässä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt tällä hetkellä matka täältä Brysselin lentokentältä parlamentin kestää kauemmin kuin lento Berliinistä Brysseliin. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen tiimiä, että täällä on käsitelty tätä kalastuksen valvontaa ja yhteistä kalastuspolitiikkaa. Tulos, jonka tilintarkastustuomioistuin meille esittää, ei kuitenkaan ole tyydyttävä. Olemme nähneet, että se, mitä yhdessä on sovittu kestävän kalastuksen hoidon takaamiseksi ja kalas, kantojen säilyttämiseksi seuraavalle sukupolvelle, ei ole tullut täytäntöön pannuksi jäsenvaltioiden puolella hyvin. Ja täytyy sanoa, että kyllä kalastuks, kalastusvaliokunnassa pitäisi olla selvänä, mikä on kalastuksen tila Euroopassa ja me olemme itse tähän syypäitä. Jos luemme sääntöjä kestävän kalastuksen hoidon takaamiseksi, niin silloin niitä pitäisi myös noudattaa, mutta tässä huijataan, tehdään huolettomasti töitä ja todellakin tehdään petoksiakin. Ei tämä voi olla perustana tämän yhteisen kalastuspolitiikan hoitamiselle. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus on hyvä perusta sille, että keskustelemme edelleen tästä aiheesta. Minä laadin tästä aiheesta työasiakirjan. Olisin kiitollinen, jos voisimme järjestää talousarvion valvontavaliokunnassa vielä kuulemisen tästä aiheesta. Ja voisimme käyttää silloin myös näitä asiakirjoja, joita tilintarkastustuomioistuin on meille toimittanut. Voisimme katsoa myös näitä kumppanuussopimuksia kolmansien valtioiden kanssa tilintarkastustuomioistuin on niistäkin huomannut puutteita. Kiitos siis paljon vielä, että sain myöhästymisestä huolimatta vielä puheenvuoron. Kiitos paljon. Meillähän on aina tämä uusi formaatti käytössä. Tilintarkastustuomioistuin saa esitellä lyhyesti erityiskertomuksen ja todellakin meidän pitää vielä kattavammin keskustella kalastuksen valvonnasta. Se on hyvä idea. Ja sitten seuraavaksi tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 10 2017. Sen otsikko on nuorille viljelijöille tarkoitettu EUn tuki olisi kohdennettava paremmin, jotta se edistäisi vaikuttavalla tavalla sukupolven vaihdoksia. Olisi tärkeää, jos tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta saisi kuulla tai on tärkeää saada, muistaa se tieto, että suurin osa viljelijöistä on yli 56-vuotiaita. Jokinhan silloin systeemissä on pielessä, jos viljelijät ovat näin vanhoja keskimäärin. Lintakastustuomioistuimen herra Wojciechowski. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin esitellä teille tuomioistuimen erityiskertomuksen siitä, että Euroopan unionin tuen nuorille viljelijöille pitäisi kohdentua paremmin niin, että voitaisiin tukea todellista sukupolven vaihdosta. Haluaisin rohkaista teitä tutkimaan tämän kertomuksemme dataa. Se on erittäin mielenkiintoista. Meidän pitäisi olla huolissamme näistä luvuista. Nämä osoittavat, että maanviljelysväestö viimeisen vuosikymmenen aikana vuodesta 2005 vuoteen 2013 väheni 14 14,5 miljoona, 14,5 miljoonasta 10,7 miljoonaan, eli Euroopan unionissa menetämme noin 4 miljoonaa maanviljelijää per vuosikymmen, eli 400 000 tilaa vuosittain, 30 000 farmia, tilaa kuukausittain ja tuhat per päivä. Ja nuoret maanviljelijät, heidän määränsä väheni 3,3 miljoonasta 2005, vuonna 2005 2,3 miljoonaa vuonna 2013. Ja tämä kuvio osoittaa, että maanviljelijöiden väheneminen ja maanviljelysalueen suuruus, joka oli nuorten viljelijöiden käytössä, väheni 58 miljoonasta hehtaarista 52 miljooniin. Eli siis nuorten maanviljelijöiden maanviljelysmaa hehtaareissa väheni merkittävästi. Mielenkiintoista teidän kannaltanne varmaankin olisi seikka, joka ei ole nyt katettu tässä taulukossa. Haluaisin vain todeta, että on vain kaksi jäsenvaltiota Euroopan unionissa, joissa nuorimpien maanviljelijöiden, eli alle 35-vuotiaiden maanviljelijöiden osuus on yli 10 prosenttia kaikista, eli Itävalta ja Puola. Toisaalta sitten on vain kolme sellaista jäsenvaltiota, joissa vanhempien maanviljelijöiden osuus, yli 65-vuotiaiden osuus on alle 10 prosenttia kaikista maanviljelijöistä. Vain kolme jäsenvaltia, Saksa, Itävalta ja Puola. Esimerkiksi Portugalissa 65 plus vuotiaiden maanviljelijöiden osuus on yli 50 prosenttia. Euroopan unionissa käytämme lähestulkoon 10 miljardia euroa tukeaksemme nuoria maanviljelijöitä 2013-2020 rahoituskehyksestä. Emmekä kuitenkaan voi huomata näitä myönteisiä vaikutuksia, joita täällä näillä kustannuksilla tai varoilla, jotka on suunnattu sukupolvenvaihdokseen, olisi. Yleisesti ottaen myönteisiä tuloksia on joissakin jäsenvaltioissa, mutta ei kaikkialla Euroopan unionissa. Tärkein johtopäätös tästä meidän erityiskertomuksestamme on seuraava. on vain vähän näyttöä siitä, että eu tuki olisi helpottanut nuorten maanviljelijöiden työn käynnistämistä ja auttanut tehokasta sukupolven vaihdosta. Tässä tarvitaan parempi valvontajärjestelmä, kun ajatellaan relevanttien tietojen keräämistä. Nuorten maanviljelijöiden yleisiä tarpeita ei riittävästi analysoitu ja näin ollen tuen kohdistaminen vain osittain osittain liittyy nuorten maanviljelijöiden tarpeisiin. Suositamme sitä, että tätä interventiologiikkaa parannetaan niin, että paremmin otetaan huomioon nuorten maanviljelijöiden tavoitteet ja tarpeet. Haluaisin todeta, että tässä ei ole jäsenvaltioihin liittyvää ongelmaa tai alueisiin tai maanviljelijöihin liittyvää ongelmaa. Me emme huomanneet, että tässä olisi väärinkäytöksiä ollut, vaan tässä on intervention logiikkaan liittyvä ongelma. Se logiikka vaan ei toimi, se ei ole oikea meidän löydöstemme mukaan. Kenties ongelmana on se, että me yritämme, yritämme käyttää samaa lääkettä moniin eri sairauksiin Euroopan unionin maanviljelyksessä. Jäsenvaltioissa ikärakenteet ovat hyvin erilaisia. Jotkut ovat paremmassa tilanteessa. Meillä on, kuten sanoin, jäsenvaltiota, jossa 65, prosenttia, 65 plus vuotiaiden maanviljelijöiden osuus on alle 10 prosenttia ja sitten sellaisia, joissa se on yli 50 prosenttia. Tuleva YMP pitäisi paremmin kohdentaa jäsenvaltiokohtaisiin erityisongelmiin. Kiitos, että annoit minulle mahdollisuuden esitellä teille tämän erityiskertomuksen. Tämän pitäisi varmasti olla hyödyllinen myös ajatellen tulevaa keskustelua yhteisestä maatalouspolitiikasta. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitoksia paljon. Nämä ovat todellakin dramaattisia uutisia nyt maanviljelyspääosastolta Norris Hoffman. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Me toivotamme tämän erityiskertomuksen tervetulleeksi. Ja olemme yhtä mieltä siitä, että meidän on tuettava nuoria viljelijöitä ja tähän on saatava kestävyyttä. Tämän uuden kauden alussa nyt olemme ja me olemme parantaneet olemassa olevia välineitä toisessa pilarissa. Olemme lisänneet sinne uudenlaisen tukielementin suorin tukien osalta. Haluaisin nyt kiinnittää huomiota tänne joihinkin kertomuksen osiin. Ensinnäkin auditoinnin tarkoitus. Meidän pitää tarkastaa kahta erilaista toisistaan erossa olevaa pilaria. Ensimmäisessä pilarissa haasteet liittyvät alkuvaiheeseen ja, ja tilan perustamiseen. Tuolloin nuoret viljelijät saavat nuori, suorien tukien lisäksi lisätukea. Suora tukea maksettaisiin joka tapauksessa. Tämä on pakollinen maksu, jota kaikkien se pitää maksaa. Tuomioistuin ottaa tämän lisätuen huomioon arvioissaan. Tämä vastaa 2,6 miljardia euroa, mutta tässä ehkä hieman nyt aliarvioidaan niitä toimia, joita teemme. Vuosina 2015-2020 me maksamme nuorille viljelijöille yli 15 miljardia euroa. Ja ajatuksena on, että meillä on erilaisia tarpeita – sukupolven vaihdoksessa. Me haluamme auttaa nuoria viljelijöitä. Toisissa asioissa tilanne on hieman erilainen. Periaatteessa meillä on samankaltainen tavoite kuin ykköspilarissa, eli pyritään helpottamaan sukupolven vaihdoksia, mutta tämä on hieman spesifimpi elementti. Tässä jäsenvaltiot voivat valita erilaisista toimista, laatia niistä paketin ja päättää, minkälaista apua ne haluavat tarjota nuorille viljelijöille. Tässä tehdään tarveharkintaa ja tämä kuuluu jäsenvaltioiden kontolle. Olisi hankala Euroopan tasolla löytää mitään yleislääkettä siihen, miten kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi pureutua ja ratkaista nuorten viljelijöiden ongelmia, koska tilanteet eroavat ja vaihtelevat niin paljon, aivan kuten tuomioistuinkin juuri mainitsi. Jäsenvaltiot siis maaseudun kehittämisen osalta valitsevat tietyt välineet. Tässä tehdään myös kohdentamista. Me määrittelemme nuorten viljelijöiden pätevyyksiin liittyvät vähimmäisvaatimukset, jotta he pääsevät mukaan järjestelmään. Laaditaan liiketoimintasuunnitelma, jonka avulla tukea voi saada. Ja viljelijöitä valitaan tietyin valintakriteerein asetuksen mukaan. Ja jäsenvaltiot määrittelevät myös nuorten viljelijöiden tilojen minimikoon, jotta tukea voi saada. Nämä ovat joitakin elementtejä, jotka liittyvät tähän rakenteelliseen puoleen. Toisessa pilarissa ohjelmakauden rahoitus on 6,7 miljardia, 177 tuhatta nuorta viljelijää saa tukea. Ensimmäinen ja toinen pilari ovat sellaisia, että määritelmän mukaan tuki on pakollista. Tähän liittyy myös toinen hankaluus, joka on syytä muistaa. Eli että ongelma ei liity vain nuoriin viljelijöihin, vaan myös vanhempiin viljelijöihin, jotka eivät jätä toimintaa. Eli joskin jäsenvaltioissa on hyvin pieniä tiloja, vanhempia viljelijöitä, jotka pitävät toiminnastaan kiinni, koska sosiaaliturva ei ole riittävää. Näin tämä on tällaista omavaraisviljelyä usein tai joskus maaseutualueillahan on myös työllisyyteen liittyviä ongelmia, työttömyysongelmia. Pitäisi katsoa ja tarkistaa käytössä olevia välineitä seuraava kautta silmällä pitäen. Pitäisi katsoa, mitä voidaan parantaa. Me olemme tietenkin kiinnittäneet huomiota suosituksiin. Tällä hetkellä emme voi sitoutua vielä millään tavalla virallisesti tulemaan kauteen. Emme voi korvata jäsenvaltioita siinä, kun tukitoimia ja tarpeita määritellään jäsenvaltiotasolla. Totta kai pyrimme parantamaan välineiden kohdentamista, tämä on selvää, ja teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa indikaattoreista ja paremmasta arvioinnista. Mutta tämä kuuluu kokonaisvaltaisen politiikkaan, sen pitää olla suhteellista ja siitä pitää saada vastinetta rahalle. Ja, der Plan war, dass wir Suunnitelmana oli, että kymmenen minuuttia meni tähän, tähän esityslistan kohtaan yhteensä, mutta kukaan ei nyt noudattanut puheaikaa, joten tässä menee hieman enemmän aikaa nyt. Seuraavaksi esittelee Kaadenpa. Kiitos. Minä mielelläni myös yllättäisin puheajan. Kyllä käsittääkseni Rova Jakobsen piti kiinni omasta puheajastaan. Kiitos ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimelle ja ex-kollegallemme Wojciechowskille – Tässä EU-varoja, EU-varat eivät täytä niitä tavoitteita, joita niille on asetettu. Meillä on se tilanne, että ei ole tarpeeksi nuoria viljelijöitä maatiloille. Ja tämä, tämän takia on tärkeää tarkastella hyvin tarkkaan tätä tarkastuskertomusta. Minä kuulin tämän saman huolenaiheen myös maatalouspääosaston puheenvuorosta. Me emme tarvitse pelkästään luonnon monimuotoisuutta, vaan myös monimuotoisuutta viljelyssä. Ja maatilojen koot kasvavat aina edelleen, maatilojen määrä taas vähenee. Me emme halua tätä pitkällä aikavälillä. Meidän on varmistettava, että Euroopassa on elintarviketurvaa. Se on taattavissa vain silloin, jos meillä on toimivaa maataloutta. Ja siksi yhteisellä maatalouspolitiikalla pitää saavuttaa nämä tavoitteet. Tästä on keskusteltava. Totta kai tässä maatalouspääosaston puheenvuorossa oli kuultavissa myös, että tässä on kyse monista eri tekijöistä ja niiden summasta. Kyse on myös sosiaaliturvaverkostoista, verkostoista Joten kysymys kuuluukin, mitkä ovat rakenteet ylipäänsä maaseutualueilla, joten meidän pitää katsoa myös maaseutupolitiikkaa. Maaseutujen pitää olla elinkelpoisia elin, elinalueita, jotta nuoret ovat valmiita lähtemään sinne tai jäämään sinne, ja myös syrjäisille tai vuoristoalueille. Eli tämä on otettava huomioon myös keskusteluissa tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä, sillä maatalous politiikassa meidän on mietittävä tukipolitiikkaamme. Ei ole järkeä siinä, että me vain kiinnitämme huomiota määrään, meidän pitää kiinnittää huomiota myös laatuun ja monimuotoisuuteen. Tämä kaikki edellyttää sitä, että emme jätä asiaa tähän tämänpäiväiseen lyhyen keskusteluun. On hyvin tärkeää, että me laadimme työasiakirjan, jotta voimme talousarvion valvontavaliokunnassa keskustella vielä kattavammin tästä aiheesta ja voimme ottaa opiksi näistä tilintarkastustuomioistuimen suosituksista. Meidän pitäisi toisessa pilarissa saada aikaiseksi myös joustavuutta, jotta tämä tukijärjestelmä toimii ja jotta voimme saavuttaa tavoitteet. Monilla alueilla näemme, että, että eri toimintatavat eri jäsenvaltioissa johtavat hyvin erilaisiin tuloksiin. Emme siis tällä hetkellä tiedä, mistä, mistä, mistä saisimme parhaita käytäntöjä käyttöön. Kiitos paljon. Minä ehdottaisin, että poliittiset ryhmät pitävät tätä asiaa edelleen esityslistalla ja myös näitä konkreettisia toimia. Me, haluamme, me haluaisimme myös parantaa kuulemisia. Tässä EU-varat eivät täytä tavoitteita, se, mutta ne itse asiassa myös estävät tavoitteiden täyttämisen. Me, me olemme siis tilanteessa, jossa ongelmia on ollut mahdotonta ratkaista. Ja nyt me pidämme kiinni tästä menettelytavasta, että vain esittelijä saa puheenvuoron. Joten siirrymme seuraavaan, seuraavaan esityslistan kohtaan. Seuraava monimuotoinen rahoituskehys esittelijä tai valmistelija on herra Sarvamaa. Hän saa heti puheenvuoron. Koordinaattorit sopivat, että näissä lyhyissä esittelyissä vain esittelijä saa puheenvuoron, eivätkä, eivätkä muut, joten siksi siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, kohtaan 13. Valmistelija on herra Sarvomaa, joka saa puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Menen suoraan asiaan. Kuten kaikki tiedämme, komission pitäisi vuoden 20 2020 jälkeinen MMF-esitys eh, esittää eh, kesäkuussa 2018 tai viimeistään syyskuussa. Tämän vuoksi budjettivaliokunta valmistelee oma mietintöä niin, että Euroopan parlamentti voi oman kantansa antaa tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen ja vaikuttaa komission ehdotukseen. Toivomme ainakin näin. Se, mitä olen nyt komissiolta kuullut, on sellaista, että itse asiassa siellä edetään vauhdilla ja mennään jo syvälliseen valmisteluun. Me talousalvion valvontavaliokuntana tulemme olemaan yksi niistä valiokunnista, joka antaa lausunnon. Oma lähtökohtani tässä lausunnossa on se, että saadaan mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa talousarvioon. Minun mielestäni ei ole mitään syytä sille, että me tässä jotenkin ö, jäisimme taka-alalle, koska budjetti esittelijät Olbricht ja Toma ovat erittäin selkeäksi tehneet sen, että heidän oma-aloite mietintönsä koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa liittyy talousarviokysymyksiin ja toinen osa sitten politiikan aloihin perustuen eh, erityisvaliokuntien lausuntoihin. Minä olen tästä jo laajalti puhunut budjettivaliokunnan kanssa. Ja uskoisin, että meillä on hyvä mahdollisuus valmistella erittäin kattava ja laaja, laaja-alainen lausunto. Tästäpä syystä minulla on jo muutamia ennakoivia seikkoja, jotka ja toivoisin, että mahdollisimman monet teistä voisivat näitä kommentoida ja antaa oman panoksensa tähän jo näin varhaisessa vaiheessa, koska mitä aikatauluun tulee, niin minulla on nyt saman aika, olen samaaikaisesti yrittänyt ja vienyt, pyrkinyt siirtämään noita määräaikoja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Budjetin oma, budjettivaliokunnan oma teksti on valmis syyskuussa ja heidän aikataulunsa on se, että tästä keskustellaan tammikuussa ja äänestetään helmikuussa. Siis teksti on valmis joulukuussa. Ja näin ollen sitten maaliskuun täysistuntokäsittelyyn tämä menisi. Yritän tätä määräaikaa jättää, mahdollisimman, siirtää mahdollisimman myöhäiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä voisimme käsitellä tätä lausuntoluonnosta joko 11. tai 12.10. Mietintöluonnos julkaistaan varmaankin syyskuun viimeisinä viikkoina todennäköisemmin. Tämä antaa meille hyvät mahdollisuudet nyt pohtia asiaa kesätauon aikana. Ja en halua nyt liikaa aikaa tähän käyttää, mutta käyn lyhykäisesti läpi joitakin niistä ajatuksista, joita minulla on tullut mieleeni tässä vaiheessa. Ja tietysti kaikki on vielä keskustelulle avointa. Jos tarkastelemme otsikoita, mielestäni meidän pitäisi antaa kantamme moniin budjettikysymyksiin, ei pelkästään budjettivalvontakysymyksiin, mutta jos nyt näissä jälkimmäisistä aloittaisin niin unionin varankäyttöön uudelleen tarkastelu on seikka, joka komission täytyy tehdä asianmukaisesti mielestäni niin, että voidaan suunnitella hyvin vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä. Tämän vuoksi meidän pitäisi pyytää komissiolta hyvin kattavaa ja syvällistä varainkäyttöarviointia miettiä, missä määrin EUn varojen allokointi todella heijastelee strategisia prioriteetteja. Ja tämän linjan mukaisesti on vielä tämä budjettikysymys sykleissä. Parlamentissa on jo pyydetty, että seitsemän vuoden budjettisykli muutettaisiin viisivuotiseksi. Tämä mahdollistaisi paremman suunnittelun. Komission varainkäyttö tuloksia voitaisiin hyödyntää hyvin, jos komissio siis tämän tekisi. Ja meidän pitäisi mielestäni painostaa komissiota tässä mielessä myös varmistamaan se, että hallinnolliset ja valvontamekanismit ovat luotettavia ja uskottavia kaikilla tasolla ja kaikissa EUn budjettipuitteiston vaiheissa – Eritoten erityistä huomiota kiinnittäisimme siihen, millä tavalla petoksia ja epäsäännönmukaisuuksia voidaan tehokkaasti ehkäistä. Riskipohjainen ava- tietysti on mukana tässä kokonaisuudessa, jota meidän pitäisi yhä enemmän pohtia minun mielestäni Täytyy miettiä sitä, millä tavalla valvontaresursseja voitaisiin kohdentaa oikein niin, että saisimme mahdollisimman vaikuttavaa, tehokasta valvontaa, varankäytön valvontaa. Jos siirryn tästä nyt tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Tietysti meidän pitäisi näitä tarkastella. Joustavuus ensinnäkin talousarvion täytyy sopeutua odottamattomiin muutoksiin olosuhteissa. Ja näin ollen myös kontvaliokunnalle tärkeää on varmistaa se, että mitä monivuotisten rahoituskehysten suunnittelussa tehdään. Se vaikuttaa järkevältä myös sitten, kun jälkikäteen katsotaan, että mitä tuli tehtyä. Mielestäni meidän pitäisi jälleen pyytää lisää yksinkertaistamista ja toivottavasti byrokraattisen taakan purkamista saataisiin aikaiseksi. Sitten nämä vuosittaiset siirrot ovat sellainen kysymys, kysymys joka voidaan ottaa lausuntoon mukaan. Ja mielestäni me voisimme muutaman rivin täällä kirjoittaa suoriteperusteisesta budjetoinnista ja paremmasta priorisoinnista ajatellen tavoitteita ja konkreettisia tuloksia. Ei ehkä mennä nyt määritelmiin, se ei ole meidän hommamme tässä ollenkaan. Mutta miksi emme hyödyntäisi mahdollisuutta ja antaisi omia näkemyksiämme siitä, millä tavalla ensinnäkin saadaan talousarvion rahaa. Tämä asia täytyy nyt pohtia, millä tavalla Brexitin aiheuttama rahoituskuilu saadaan suljettua. Se on seikka, jonka haluaisin ottaa mukaan lausuntoon. Minulla on tästä jo muutamia alustavia ajatuksia, mutta en ehkä nyt mene tähän, paitsi tietysti jos haluatte oman panoksenne antaa aiheelle. Tämä varmaan riittääkin tältä erää keskustelua varten. Tässä on aikamoinen määrä asioita ja uskoisin, että loppujen lopuksi ennen kuin lausuntoluonnos julkaistaan, niin ongelma liittyy enemmän mielestäni siihen, millä tavalla määritellään sove- tämä laajuus ja saadaan kuitenkin tiivis hyvä lausunto, joka ei hajoa liikaa eri suuntiin eikä mene liian pitkälle tietyillä sektoreilla. Rouva puheenjohtaja siis, tässä oli minun panokseni tälle asialle tältä erää. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Ali, kaksi minuuttia. Kiitos kollegat, kiitos näistä tiedoista ja kiitos kollega Sarvamaalle. Mm Voisin nyt omasta näkökulmastani kertoa, miten haluaisin edetä tässä MRK-asiassa. Minä haluaisin, että katsotaan kokonaiskuvaa EU-tasolla. Meillä on vuotuinen budjetti, joka, joka laaditaan joka vuosi ja sitten meillä on monivuotiset rahoituskehykset seitsemäksi vuodeksi. Ja nyt sitten ehdotetaan viiden vuoden viiden vuoden aikaa ja meillä on toisaalta nämä vuotuiset talousarviot. Niin tästä kuitenkin puuttuu pitkän aikavälin visio. Se pitäisi olla 10-15 vuotta. Vuotuiset talousarviot ovat yksityiskohtaisia ja MRK on sitten taas keskipitkän aikavälin suunnitelma ja tämmöinen pidemmän aikavälin visio olisi suunnitelma pitkälle pidemmälle ajalle. Ja näin voisimme kohdentaa varoja ja luoda lisäarvoa, joten meidän pitäisi olla, se, meille pitäisi olla selvillä se, mikä on visiomme, mitä haluamme. Meidän pitäisi luoda tällaisia viitearvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsisimme jotakin tällaista kuin strategia 2020, mutta nyt sitten strategia 2030. Eli me tarvitsisimme sekä keskipitkän että pitkän aikavälin suunnittelua. Maksumäärärahoista vielä kaikki muistavat, että maksamattomat määrät olivat valtavat vuoden 2014 lopulla. Nyt meidän pitäisi ottia, ottaa tästä opiksi budjettihallinnolle tuleviksi vuodeksi, vuosiksi. Meidän pitäisi oikeassa kokoonpanossa keskustella mahdollisesta muutoksesta MRK. -hon. Monivuotiset rahoituskehykset laaditaan kerran seitsemäksi vuodeksi, tulevaisuudessa ehkä viideksi vuodeksi. Ongelma on se, että alussa kaikki etenee hitaasti, jotta voimme välttää luonnolliset haitat, voisimme miettiä jonkinlaista tällaista jatkuvaa järjestelmiä, eli monivuotiset rahoituskehykset olisivat aina samanpituiset, mutta seuraavat monivuotiset rahoituskehykset jatkaisivat siitä, mihin edelliset ovat loppuneet, ja näin voitaisiin tällaisia huippu, tällaisia piikkejä välttää. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraavaksi kollega Ajala Sender, kaksi minuuttia. Tai anteeksi, kollega Liberatski ensiksi. Thank you very much. Kiitos. Kiitoksia. Ensinnäkin onnittelut Petri Sarvamaalle tästä hyvin, hyvin tasapainoisesta työstä ja analyysistä. Petri oli taitava siinä, että hän kiinnitti huomiota kaikkein keskeisimpiin asioihin. Haluaisin pyytää sinua kiinnittämään huomiota siihen, että todella olisimme herkkiä resurssien tehokkaalle käytölle. Tekisimme suosituksia niille alueille, joilta voidaan saada suurinta eurooppalaista lisäarvoa jotka voisivat olla samansuuntaisia kuin tämän vuoden Rooman julkilausumassa 27 EU-maan tulevaisuudesta. Brexit-kysymys on tärkeä. Keskimääräinen BKT laskee 27 EUn jäsenvaltion EUssa per henkilö. Se vaikuttaa näin kohesiopolitiikkaan, ja meidän täytyisi arvioida, kuinka laajasti se vaikuttaa rahan uudelleen jakamiseen uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä, olipa kyseessä viiden tai seitsemän vuoden jatko, äh, jakso. Tärkeintä on se, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Sitten vaikutukset euroalueeseen, vaikutuksia voi olla. Kaikessa muussa, kuten Petri aivan oikein sanoi, meidän tulisi hieman odottaa ja pitäisi katsoa, mitä esitetään ja reagoida ajoissa. Pitäisi pyrkiä saamaan aikaan monivuotiset rahoituskehykset paremmin kuin aikaisemmin tämä voisi vaikuttaa virhetasoon. Tästä olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Kiitos vielä esi- äh, puheenjohtajallekin. Ja nyt pyydän anteeksi, joudun poistumaan toiseen tapaamiseen. Syntasi tavan, ja. Mutta hienoa, että päästä kuitenkin paikalle. Seuraavaksi kollega Ajala Sender. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Itsekin haluaisin kiittää herraa Sarvamaata tästä ensimmäisestä keskustelusta Tästä varmaan saada myöhemmin konkreettisempiakin suosituksia. Haluaisin muistuttaa vielä, että tilintarkastustuomioistuin ja herra Itälä muistutti meille aikanaan, että Näihin virheisiin kuuluu myös se, että ei ole suunnattu asianmukaista talousarviota eh, hankkeille ja eh, ohjelmille, joita on suunniteltu. Tämäkin on virhe. Ja äh, tässä on aina tuotu esille äh, tarve äh, kontissa käsitellä omia varoja, ei niinkään käsitellä niitä sinällään, vaan tasapainottaa nämä kunnianhimot, ohjelmat, tavoitteet, joita on suunniteltu eurooppalaisella tasolla – ja tietty, tietty erityisintressi tässä on siis neuvoston suunnaltakin tasapainottaa nämä ja aina vain vähäisemmät talousarviovarat. Tämä on ensimmäinen perustavanlaatuinen kysymys, joka meidän täytyy ratkaista. Millä tavalla ratkaistaan Brexitin tuoma ongelma tässä? Meidän täytyy miettiä omia varoja, miten niitä saadaan enemmän tai parempia. Tässä MMFssä Minua huolestuttaa se, että tätä kutsutaan 2020 jälkäiseksi, ei 2021-2026 niin kuin pitäisi. Meidän pitäisi katsoa paljon pitemmälle kuin vuoteen 2020. Tämä on tärkeä asia, tämä hieman aiheuttaa pelkoa mielessäni. No, meillä on nyt sellainen talousarviosuunnitelma, josta kaikki sanovat, että sitä tullaan vähentämään, ei pohdita sen uutta tasapainottamista tai uusien varojen löytämistä, vaan Heraali myöhemmin tästä varmaan sanoo meille jotta, mutta tämä näkemystapa ei ole oikein selvä ja meidän pitäisi nostaa kissa kyllä pöydällä tässä niin, että vältetään se virhe, että ali rahoitetaan uusia tavoitteita, tavoitteitamme kunnianhimojamme. Meidän täytyy miettiä maahanmuuttoa, kohesiopolitiikkaa, se on antanut hyviäkin tuloksia. Tai ajatellaan nyt vaikka maatalouspolitiikkaa, jota yritetään muuttaa velvoittaa, ei pelkästään eurooppalaisella tasolla, vaan sitä, että yritetään velvoittaa muitakin muuttamaan maatalouspolitiikkaan. Tämä on intensiteettiänsä nyt kyllä menettänyt. Olen huolestunut näistä asioista ja pyytäisin, että herra Sarvamaa ottaisi myös huomioon seuraavan seikan. Eli aina vain enemmän jopa eilen ESIR kakkosessa, Jossain vaiheessa neuvosto sanoi, että puolustus tulisi mukaan jo nykyisen esirin, nykyisen esirin, että voitaisiin rahoittaa tätä. Me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa se kapasiteetti, joka meillä on valvontaa varten, mitä tehdään blendingin rahoitusvälineiden esirin kautta, niin aina vain tämä meidän kapasiteettimme on alhaisempi ja meidän täytyy nyt vihdoinkin hyvin selkeästi tuoda esille se, että talousarvion täytyy olla eurooppalainen talousarvio ja sitten takuiden tai blendingin kautta tehdään muita asioita. Eli joko me valvomme sitä tai sitten sitä ei tehdä. Aina vain tulee enemmän epäilyksiä, eikä nämä, eivätkä nämä ole pelkästään minut. Sitten kehityskysymykset, Afrikka-suunnitelma, sopimukset Turkin kanssa, YK-asiat. Me olemme nyt ratkaisemassa näitä Kaksi minuuttia oli puheaika ja nyt on melkein mennyt jo neljä. niin puheenjohtaja, me, te puhutte vain yksin, jos me emme saa puheaikaa täällä. Meillä on hieman teknisiä ongelmia näiden laitteiden kanssa. Nyt sitten Euroopan komission edustaja. Yeah, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Schmidfaba on nimeni. Siis kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle mietinnön esittelystä. Se heijastelee varsin hyvin logiikkaamme omassa asiakirjassamme jossa käsitellään EU-rahoitusta. Monet samat ajatukset toistuvat siellä. Lähdemme liikkeelle Brexit-kontekstista, ja tämä on yksi suurimpia haasteita, joita meillä on tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Miten tämä kuilu voidaan kuroa umpeen rahoituksessa osittain omin varoin muutoksin ja uusin painopistealueen. Haluamme tietää, mikä yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuus heidän velvoitteidensa osalta tulee olemaan. Tämä määrittelee pitkälti seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Ehkäpä olette nähneet pohdinta-asiakirjassamme, että me katsomme tässä ennen kaikkea eurooppalaista lisäarvoa. Meillä on tällainen päinvastainen eurooppalainen liikennevalo järjestelmä. Jos eurooppalaista lisäarvoa ei ole, silloin budjetista me ei pitäisi tarjota rahoitusta. Jos lisäarvoa on vain vähän, rahoitustakin on vähän, ja jos taas lisäarvo tulee paljon eurooppalaisesti, silloin rahoitus EU-budjetistakin olisi suurinta. Me arvioimme myös sisäistä sisäisiä menojamme uudelleen kaikkien ohjelmien osalta. Katsomme myös tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia Ja tämä näkyy sitten alakohtaisissa ehdotuksissa ja muissakin ehdotuksissa, kuten tietysti seuraavassa monivuotisen rahoituskehyksen ehdotuksessa. Tärkeä elementti tässä on se, että käytetään entistä enemmän rahoitustakuita ja rahoitusvälineiden käyttöä. Meidän ei kannattaisi antaa varoja käyttöön niin aikaisessa vaiheessa, vaan pitäisi pystyä vastaamaan entistä paremmin ennakoimattomiin varoihin. On katsottava 5 plus 7 optiota ja 5-7 optiota ja pitäisi katsoa, miten monivuotinen rahoituskehys voitaisiin sovittaa paremmin poliittiseen sykliin haluaisin kysyä, mitkä ovat suunnitelmanne maatalouspolitiikan alalla? Me kuulimme juuri erityiskertomuksesta ja siellä on ongelmia sen suhteen, että viljelijät ovat yhä vanhempia. Onko teillä siis jonkinlaisia suunnitelmia maatalouspolitiikan kohdalla? Say, um... No, totta kai vasta aloittelemme pohdintoja ohjelmien yksityiskohdista. On tehty maatalouspolitiikkojen uudistuksiin joitakin ajatuksia, mutta en ole vielä kuullut tästä paljonkaan, mutta tämä todennäköisesti on aihe, johon meidän olisi syytä pureutua. Kollega Tarant ja kollega Ajala Sender vielä pyysivät puheenvuoron. Aivan lyhyesti vain. Halusin kiittää kollega Sarvamaata siitä, että hän antoi meille kotiläksyjä kesätauon aikaiseksi. Aion lähettää teille tästä sähköpostia elokuussa ja olen aivan samaa mieltä siitä, että tässä ei pitäisi nyt hillitä itseään. Meidän pitäisi yrittää vaikuttaa tähän komission työhön. Sitten seuraavaksi kollega Ajala Sender. Kiitoksia niin komission edustajalle. Puhuisin tästä puolustusehdotuksesta, koska se ajatus, joka meillä oli, kun pohdimme sitä, että puolustus voisi olla yksi lisäarvo, niin tässä olisi tällainen talous, se mitä käytetään kansallisella tasolla, se voitaisiin ainakin merkittävässä osin siirtää eurooppalaiselle tasolle sen sijaan, että vaadittaisiin tässä eurooppalaista talousarviolta sitä, että kaiken sen lisäksi, mitä meillä jo on, niin rahoittaisi vielä eurooppalaista puolustuspolitiikkaa. Minä haluaisin kysyä teiltä, miksi ei ole sellaista tapaa, jolla voitaisiin velvoittaa jäsenvaltio toimimaan niin, että se osa, minkä, osa siitä, minkä jokainen käyttää, äh, voisikin mennä tällaiseen yhteiseen äh, rahasto, yhteiseen pottiin niin, puolustusta varten. Ja, vor allem äh, kein Geld. Niin, ja sitä paitsi ei varoja, jos ei ole valtuutuksiakaan. Miten voisimme rahoittaa puolustuspolitiikkaa, kun meillä ei ole siihen myöskään toimivaltaa. Haluaisitko te vielä ottaa tähän kantaa? Eh, yes, thank you, Madam Chair. Yeah, I... Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä. Totta kai meidän pitää katsoa, mitkä ovat perussopimusten rajoitukset tässä. Meillä ei ole tällä hetkellä eurooppalaista yhteistä puolustuspolitiikkaa, se on mahdotonta mutta idea olisi se, että puolustustutkimuksen kohdalla tai prototyyppien kehittämisen kohdalla voisimme käyttää EU-talousarviosta tulevaa rahoitusta. Ja ideana olisi se, että kansalliset hallitukset voisivat näin säästää varoja, jos hoidamme tämän EU-talousarvion kautta, sillä tämän juuri olisi tarkoitus. Tällainen toiminta olisi tehokkaampaa, jos EU yhdessä kehittäisi prototyyppejä. Näin voitaisiin saada säästöjä kansallisiin talousarvioihin. Ah, Se on aivan totta, kyllä. Mutta siltikään ei voi olla, että komissio saa tavallaan jalan oven väliin. Kuka sitten valitsee nämä hankkeet esimerkiksi. Tässä on kyse poliittisesta päätöksestä. Ilman toimivaltaa emme voi rahoittaa asioita EUn talousarviosta. Nyt lopuksi kollega Sarvamaan vielä. And... Kiitos puheenjohtaja. Lämmin kiitos kaikille arvon kollegoille ja komissiolle heidän panoksestaan. Ehkä vastaan vielä lyhyesti varjoesittelijöille – Ali rooli budjetointiohjelmassa on sekin työn alla minulla. Tai siirrot. Liberatski poistui jo paikalta. Mutta olen hänen kanssaan täysin yhtä mieltä tehokkuudesta. Sen pitäisi vastata painopistealueitamme ja tätä on syytä vielä työstää. Kohesio ja yhteinen maatalouspolitiikka ovat aloja, joita on syytä kunnolla tarkastella ja, ja organisoida niitä paremmin. Kohesiosta minulla on joitakin luonnoksia, luonnosehdotuksia. Ehkä tähän pitäisi lisätä se, että tarkasteltaisiin mahdollista muutosta politiikan ja menojen rakenteeseen, koska tiettyihin EUn tavoitteisiin oikeastaan on jo päästy. Voitaisinko kohesiopolitiikassa päästötavoitteisiin niin, että lisättäisiin kilpailua, eikä ehkä pidettäisi enää vanhasta järjestelmästä kiinni. Jotakin on syytä tehdä, koska vuoden 2020 jälkeiseen monivuotiseen rahoituskehykseen kohdistuu paineita. Tämän jälkeen haluan kiittää myös Ajala Senderiä hänen huomiostaan. Jos oikein ymmärsin teitä, niin olen täysin yhtä mieltä siitä, että emme saa jättää, jättäytyä siihen asetelmaan, että hyväksymme tavallaan automaattisesti pienemmän budjetin, vaan meidän pitää taistella tilanteen eteen. Meillä on valtavia haasteita maahanmuuton, rajavalvonnan, nyt myös puolustuksen osalta ja samaan aikaan jäsenvaltiot käyttäytyvät tavalla, jolla käyttäytyvät. Eli samat ihmiset puhuvat eri asioista hyvin eri tavalla. Eli tämän eteen on syytä taistella. No tästä voisi jutella pidempäänkin, mutta aikaa ei nyt ole. Mutta pyydän teitä lähettämään huomionne minulle myös sähköpostitse. Aivan kuten herra Tarant jo lupasikin tehdä elokuussa. Joka toinen päivä olisi hienoa saada uusi sähköposti. Tämä olisi virkistävää. Odotamme innolla syyskuun 13. päivää keskiviikkoa Strasbourgissa, kun komission puheenjohtaja Juncker pitää todennäköisesti merkittävimmän unionin tilaa koskevan puheensa tällä toimikaudella. Sieltä varmasti voidaan ammentaa sitten ajatuksia siitä, olemmeko menossa oikeaan suuntaan. Kiitos. Damit kommen wir an, ähm, zum Tagesordnungspunkt ähm, 14. Kiitos. Seuraavaksi esitylistan kohtaan 14 Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen. Tässä on kyse lausuntoluonnoksesta. Kollega Ali on valmistelija. Hän voi nyt esitellä lausuntonsa. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, omien varojen kysymys on hyvin tärkeä Euroopan unionille. Omat varat ovat yleensä riittämättömät ja pitäisi katsoa, käytetäänkö omia varoja tehokkaasti ja vaikuttavasti. Se olisi erityisen tärkeää. Lisäksi pitäisi yrittää taata, että maksuja käytetään vastaamaan kansalaisten tärkeimpiin huolenaiheisiin. Pitäisi ottaa huomioon, että uusi budjetti tukee poliittisia tavoitteita ja tuettaisiin myös keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja. Unionin talousarvion pitäisi tukea kasvua vähemmän kehittyneillä alueilla, jotta voidaan tukea kehitystä tasavertaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Me voisimme esittää useita ehdotuksia asiasta vastaavalle valiokunnalle. Voisimme kattaa seuraavanlaisia alueita. Ensinnäkin omien varojen kohdentaminen, ne pitäisi kohdentaa sellaisiin asioihin, joissa EU-varat voivat tuottaa eniten eurooppalaista lisäarvoa. Tässä voisimme ehdottaa kahta asiaa, tutkimus ja kehitys sekä sisäinen ja turvallinen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus unionissa. Ja lisäksi varat pitäisi keskittää hankkeisiin, jotka ovat pitkällä aikavälillä kannattavia. Ei pitäisi rahoittaa hankkeita, jotka tuottavat vain lyhyen aikavälin hyötyjä. Ja oikeanlainen osa talousarviosta pitäisi kohdentaa myös ilmastotoimiin, jotka tuovat pitkällä aikavälillä hyötyjä. Lisäksi EUn seuraavan vuosikymmenen strategian pitäisi olla mukana, kun kehitämme menestyksekkäitä monivuotisia rahoituskehyksiä vuoden 2020 jälkeiselle ajalle pitäisi ottaa horisontti 2020 ja muut strategiat huomioon, kun varoja kohdentaan. Ja lisäksi me tarvitsemme yksinkertaisia ja selkeitä sääntöjä, jotta varat voidaan kohdentaa nopeasti. Tämä lisää tehokkuutta ja avoimuutta. Samalla varojen kohdentamisen mittausjärjestelmät ja valvontajärjestelmät pitäisi saada parantumaan ja pitäisi korostaa sellaisia hankkeita, jotka tuottavat hyötyä kaikille EU-kansalaisille ja tuottavat myös enemmän eurooppalaista lisäarvoa. Kiitos. Ja danke, Kiitos. Seuraavaksi kollega Ajala Sender. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Alia tästä lausunto luonnoksesta tai siihen liittyvistä ehdotuksista omien varojen järjestelmän uudistamisen osalta. Haluaisin kysyä teiltä eräs seikkaa, koska en oikein ymmärrä, että tämä varmaan ehkä liittyy käännökseenkin, mutta kohdassa 10 tässä sanotaan suoraan, että nämä politiikat jotka tuovat lisäarvoa kansalaisille, eivät ole kenties houkuttelevia nettovarojen osalta. Kysyin teiltä, haluaisin kysyä teiltä, miksi? mitä ajattelette tässä? Ja toiseksikin pitkän aikavälin politiikaksi identifioitte horisontti 2020 ja 10 prioriteettia komissiolta, mutta haluaisin kysyä teiltä myös yhteisestä maatalouspolitiikasta tai kohesiopolitiikasta. Eivätkö nämäkin ole teidän mielestänne pitkän aikavälin politiikkoja, politiikan aloja. Tässä on ikään kuin sellainen ajatus, että nämä olisivat lyhyemmän aikavälin asioita, mutta kyllä YMP ja kohesiopolitiikka ovat minun mielestäni pitkän kantaman politiikkaa myös. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uskoisin, että tämän kohdan osalta meidän pitäisi keskittyä talousarvion tulopuoleen. Tietysti pohtia parhaita tapoja käyttää varoja silloin, kun varojen kulutuksesta puhutaan, mutta se oma tulojärjestelmä, oma, omien varojen järjestelmä, joka nyt on käytössä, niin meidän pitäisi tunnustaa se, että meillä on hyvin monisyinen ja vakava ongelma käsissämme, koska nykyinen ö, omien varojen järjestelmä ö, pitää sisällä merkittäviä haasteita. pohdintapaperissa EUn tulevaisuuden rahoituksesta, jonka komissio tuossa muutama viikko sitten esitteli, niin siellä viitataan korkean tason työryhmän Montin raporttiin joulukuulta 2016 omista varoista. Ja tässä pohdintapaperiin on otettu mukaan uudelleen tämä ajatus siitä, että tämänhetkinen ö, järjestelmä EU-talousarviossa on liian monimutkainen, se, on epä, se ei ole läpinäkyvä ja aivan liian monisyinen. Se on vahvasti riippumaton, riippuvainen jäsenvaltioiden kontribuutiosta noin 70 prosenttia sen sijaan, että siinä olisi enemmän näitä todellisia omia varoja. Ja näinpä tämä päätös vuoden seitsem- vuodelta 70 omien varojen mukaanottamisesta niin, että voitaisiin silloisen yhteisen taloudellista riippumattomuutta parantaa, niin tämä ajatus kyllä on heikentynyt ja se on vesittynyt vahvasti. Ongelma liittyy tähän erittäin häiritsevään tilanteeseen nyky järjestelmässä. Tässä tulee nettomaksajia ja nettohyötyjiä. Ja ikään kuin tässä asetetaan tällaisessa nollasummapelissä eri tahot vastakkain. Tällainen ajatus kokonais ja kokonaisymmärrys on olemassa, että tässä pitäisi olla tällainen niin kutsuttu juste retour, eli loginen talousarvio tasapaino E, joka aritmettisesti hyvin yksinkertaisella tavalla lasketaan. Otetaan allokaatiot mukaan ja sitten e, kansalliset maksut. No, koko tämän järjestelmän analyysi osoittaa, että tämä hyvin simplistinen, ei pelkästään yksinkertaistettu, vaan e, muuten se, miten jäsen, jokainen jäsenvaltio tarkastele omaa mukanaoloansa talousarviossa, niin se on kyllä aika vääristynyt. Tässä on monia eri aspekteja, kun ajatellaan tätä linkkiä talousarvio, kansallisen ja EU-talousarvion välillä. Vaikutuksia, jotka kenties juottavat juurensa tähän hyvin simplistiseen näkötapaan. Sitten ovat nämä palautusmaksut, jotka otettiin käyttiin UK jäsenmaksen alennukset, jotka otettiin UK osalta mukaan. Ja ymmärtääkseni hyvin epäläpinäkyvällä tavalla näistä neuvoteltiin. Puheenjohtaja pyytää lopettamaan. No, pahoittelen, jos nyt puhun hieman liian pitkään, niin olenpa kyllä valmis lopettamaan vaikka juuri tähän. Pyydän anteeksi, sanomme, että kaksi minuuttia on puheaikaa. Kollega Sarvamaa. Kiitos puheenjohtaja. Puhun äh, Tchaikovskin varjoesittelijämme puolesta. Hän on antanut materiaalia, jonka läpikäymiseen menisi ainakin viisi minuuttia. yritän ottaa tästä nyt keskeisimmät kohdat. Varjoesittelijä Tchaikovski on Pirinskin kanssa yhtä mieltä siitä, että nykyinen järjestelmä on täysin vanhentunut, liian monimutkainen eikä kyllin avoin. Siksi tarvitaan todella syvällistä muutosta järjestelmän. Mutta kysymys kuuluu, miten järjestelmää pitäisi lähteä muuttamaan. Varjoesittelijä pyrkii avoimuuteen, vakauteen, äh, näkyvyyteen, matalin operatiivisiin kustannuksiin, oikeanlaisiin määrärahoihin, tasa-arvoisuuteen, eurooppalaisen lisäarvoon ja siihen, että veronmaksajat voivat tätä järjestelmää myös ymmärtää. Varoesittelijä tukee omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän ehdotuksen siitä, että pidettäisiin kiinni perinteisistä omista varoista ja BKTL-perusteisista omista varoista, mutta hankkiuduttaisiin eroon korjauskertoimen käytöstä. Tässä pitäisi oikealla tavalla jakaa esimerkiksi ALV-tuloja, joita saataisiin sitten suoraan käyttöön Euroopan laajuisen politiikkaan. Tarvittaisiin myös uusia omia varoja. Tähän me kaikki pyrimme. Varjostelija ja minä myös tietenkin haluamme kiittää edustaja Alia hänen tekemästään työstä. Varastelija kuitenkin ehdottaa, että järjestettäisiin varjoesittelijöiden kokous, jotta voitaisiin ratkaista kysymys siitä, että varjostelijoiden mukaan tässä pitäisi olla selkeä osa, joka käsittelisi tuloja. Sitä pitäisi lausunnossa vahvistaa. Totta kai myös menot ja se, miten määrärahat alkoidaan. Mutta pitäisi keskittyä entistä enemmän siis erityisesti tulopuoleen. Tässä varmaankin kaikki. Kiitos. Kiitos paljon. Me emme ole tässä vielä aivan ajan tasalla. me ole vielä tarpeeksi menneet konkreettisen yksityiskohtiin. Nyt seuraavaksi kaksi minuuttia herra Tarannille. Minulla riittää yksikin minuutti. Olen samaa mieltä useista kommenteista ja kysymyksistä, mutta ei pidä viestinviejää tässä ampua, herra Pirinski Kiitos tästä. Kiitos tästä lausunnosta. Vihreät kuitenkin ovat sitä mieltä, että tämä lausunto ei ole ollenkaan riittävä. Vihreät ovat sitä mieltä, että tätä määräaikaa pitäisi lykätä tai, tai saada aivan uusi mietintö. Jos tässä ei onnistuta, niin sitten meidän pitää harkita muita välineitä. Tässä tämä siis sanon vihreiden ryhmän nimistä. Tämä oli eh, viesti ryhmästämme. Kiitos. Niin kyllä, tässä lausunnossa on liian vähän kyse omista varoista, se on totta, mutta ehdottaisin, että varjoesittelijät käsittelevät tämän keskenään. Tätä vartenhan meillä on myös tarkistukset nyt sitten budjettipääosastolta Euroopan Montagnon. Yes, thank you. Uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kenties nyt kommentoisin muutamia seikkoja, jotka on lausuntoluonnoksessa mainittu, ja samoin puuttuisin muutamiin kommentteihin kollegoilta. Ensinnäkin lisää arvosta. Tämä on tietysti tässä tämän kaiken takana ja myös edellisessä mietinnössä MMFstä. Tämä on perusargumentti Montin raportissa ja se otettiin mukaan komission pohdinta-asiakirjaan, joka juuri saatiin loppuun. Perusargumenttina tässä on se, että tietysti eurooppalaisen lisäarvon pitäisi olla ohjenuoranamme, kun mietitään, mitä ohjelmia ensin rahoitetaan. Ja Montin raportin perusargumentti on se, että lisäarvoa voidaan myös tulopuolelta löytää Tämä on uusi elementti, jota olemme tarkastelleet. Tätä ei mainittu, ole mainittu tällä tavalla ennen. Ajatuksena on se, että miksipä ei käytettäisi omia varoja, eritoten uusia omia varoja, öö, lisäetujen saamiseksi ja niin tuettaisiin joitakin politiikan tavoitteita. Me voin antaa teille joitakin esimerkkejä, esimerkiksi yhteiskuntien hiilimäärän vähentäminen, tai sisämarkkinoiden syventäminen. On jotakin erityisiä uusia omia varoja, joilla voidaan tukea näitä politiikan tavoitteita, eikä pelkästään rajoittaa niitä EU-talousarvion rahoittamiseen. Tämä on tärkeä elementti. Ja toinen seikka sitten jonka useammat teistä ovat tuoneet esille, on tämä kritiikin nettibalanssimetodologia kohtaan. Kenties nettobalanssi lähestymistapa kohtaan. No, sen selventämiseksi, miksi tämä nyt on ongelma. Selkeästi tämä Montin raportissa selitetään ja otetaan myös pohdinta-asiakirjassa huomioon. Eli nettobalanssi lähestymistapa kohdistuu alkoituihin menoihin, eritoten kohesio ja maatalous. No se, mistä löytyy korkein lisäarvo, niin sitä ei oikein tunnusteta tällä metodologialla ja tämän vuoksi jäsenvaltiot eivät tätä puolella. Yksi esimerkki tästä. Suuri rahoitusavustus tutkimuksella. Se laskelma, lasketaan tämän metodologian pohjalta sillä tavalla, että tämä hyödyttää tärkeintä yliopistoa joka on tämän avustuksen koordinaattori. Esimerkiksi yksi tapaus Luxemburgia pidettiin edunsaajana, mutta viisi tai kuusi muutakin yliopistoa Euroopasta hyötyi tästä. Sama asia pätee myös ulkoisen turvallisuuteen. Paljon annetaan varoja ulkorajojen turvaamiseen ja näitä pidetään, tässä pidetään Kreikkaa nyt edunsaajana, vaikka tämä hyödyttää kaikkia valtioita. Tämän vuoksi tämä metodologi ei ole tällä, het- ole tällä hetkellä tyydyttävä. Ja tämä on seikka, jota, yksi niistä seikoista, joita yritämme työstää. Lopuksi vielä Haluaisin kommentoida tätä viimeistä asiaa, jota ei ole täällä otettu ö, lausunnossa huomioon, mutta nämä jäsenmaksujen alennuskysymykset tuotiin kuitenkin esille täällä pohdinta asiakirjasta tämä tulee selvä, selväksi, että komission kanta on hyvin selvä. Meidän pitäisi päästä näistä eroon ja löytää paljon avoimempi ja yksinkertaisempi järjestelmä tilalle. Kiitos. Kiitos paljon. Sitten esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myös kollegoille. Toden totta. Olemme saaneet nyt joitakin vastauksia esitettyihin kysymyksiin. En usko, että budjettia voidaan katsoa vain äh, menopuolen osalta. Meidän pitäisi keskittyä mielestäni sen mukana tuomaan eurooppalaisen lisäarvoon. Sitten kohesiopolitiikasta. Sitä pitäisi tarkastella uudelleen pitkällä aikavälillä – se koskettaa koko EUta. Tämä on tietysti vain minun näkemykseni. Haluaisin järjestää kokouksen ennen aika määrin umpeutumista. Ehdottaisin, että pidämme kiinni 30. lokakuuta 2017 määräajasta. Tämä hyväksyttäisiin sitten 22. lokakuuta kontvaliokunnassa. Mutta olen avoin varjastelijoiden ehdotuksille. Ja, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungs. Kiitos. Näin saimme käsiteltyä tämän esityslistan kohdan. Seuraavaksi esityslistan kohta 15, rakennerahastojen täytäntöönpano 2007-2013, prioriteettihankkeet Kreikassa. Tähän mennessä on tapahtunut eh, niin, että 181 prioriteettihanketta on Kreikassa toteutettu. Seitsemän niistä me olemme käyneet paikan päällä tarkistamassa. Ja nyt me haluaisimme tietysti tietää, miten tällä, mitä tällä kaudella on tapahtunut ja miten näiden kaikkien 181 hankkeen kohdalla on edistetty, mitä on saatu päättää käyttöökseen, mitä ei, mitä rahoitetaan edelleen, ja siksi tänne olemme kutsuneet pääjohtajalle Metren, joka, jota en nyt täällä vielä näe paikalla. Hän, hänen oli tarkoitus puhua tästä Kreikan ongelmasta. Meillähän on siellä 100 prosentin EUn rahoitusosuus, joten meillä on hyvät syyt käsitellä tätä aihetta. Ei ollut ollenkaan vaikea, äh, oikein helppoa saada tätä esityslistan kohtaa menemään läpi komissiossa. Tervetuloa pääjohtaja. Ich habe die Kollegen schon äh, über die bisher, bisherigen kollegoille. Tässä alustinkin jo hieman aihetta. Hienoa, että olette päässeet paikalle. Saatte heti puheenvuoron, jotta voitte vastata tähän kysymykseen, mitä on tapahtunut edellisen kauden 181 hankkeelle. Me olemme itse käyneet tarkastamassa, tarkastamassa siellä seitsemän hanketta ja haluaisimme vastauksia siihen, miten tällä kaikella ohjel- mitä kaikkea tällä ohjelmakaudella on saatu aikaiseksi näillä veronmaksajien rahoilla, kun EUn rahoitusosuushan oli 100 prosenttia. Hyvä pääjohtaja, saatte puheenvuoron. Hienoa, että pääsitte paikalle. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvää huomenta. Minulle on suuri ilo olla täällä, sillä Ennen kaikkea haluaisin antaa teille päivitetyn katsauksen kahteen hyvin tärkeään meneillään olevaan toimintasuunnitelmaan, joista varmasti tiedättekin, siitä en ollenkaan epäile, mutta toimintasuunnitelman ongelma on usein se, että kun ne tulevat hyväksytyksi, ne sitten unohdetaan. Mutta tässä tapauksessa aiheet ovat tarpeeksi tärkeitä että niitä seurataan hyvin tarkasti ja säännöllisin väliajoin riittävällä huolella. Kaksi aihetta, joista meillä on toimintasuunnitelmat, ovat kaksi sellaista aluetta, jotka perinteisesti ovat olleet kohesiopolitiikan akilleen kantapäitä, kun on kyse virheasteesta, julkiset hankinnat ja valtion tuki. kummassakin näissä mm, aihealueessa virheaste on liittynyt ennen kaikkea puutteisiin hallinnollisissa valmiuksissa jäsenvaltioiden eri hallintotasoilla. Näissä rakenteissa siis, jotka panevat täytäntöön kohesiopolitiikkaa ja ennen kaikkea ERI-rahastojen varoja. Nämä toimintasuunnitelmat keskittyvät hyvin paljon juuri tähän näkökulmaan tässä ongelmassa. Miten voitaisiin siis auttaa jäsenvaltioita parantamaan hallinnollisia valmiuksiaan näillä alueilla niin, että ne voisivat itse estää virheiden tapahtumisen tai ainakin alentaa virhetasoa siitä, mitä on viime vuosina nähty. Olemme saaneet ensimmäisiä hyvin myönteisiä viestejä tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 löydösten mukaan virheiden top kolme syyt kohesiopolitiikassa ovat vaikuttaneet nyt poistuvan julkiset hankinnat eikä myöskään valtion tuki eivät olleet enää, ol, enää olleet näissä kolmes, kolmeen tärkeimmän virhe, virheiden syyn joukossa. Virheiden esiintyvyys sekä julkisissa hankinnoissa että valtion apuasioissa oli vähentynyt siis huomattavasti. Löydökset vuodelta 2016 sitten taas niiden pohjalta me olemme nyt jo toive, toiveikkaita. Tämä ei ollut mikään poikkeustapaus siis, ja vain vuoden 2015 ilmiö Vaikuttaa siltä, että nämä parannukset ovat nähtävissä myös vuoden 2016 löydöksissä. Tätä ainakin me toivomme. Sitten seuraavaksi menisin tähän esitelmääni ja näihin dioihin. Aloittaisin julkisia hankintoja koskevasta toimintasuunnitelmasta – Ensimmäinen todella tärkeä kohta tässä toimintasuunnitelmassa ja myös julkisen, anteeksi, valtion tuen toimintasuunnitelmassa on tämä uusi mekanismi, joka meillä on kaudelle 2014-2020, nimittäin ennakkoehdollisuus. Ennakkoehdollisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna sitä, että jos tietyt ennakkoehdot eivät täyty jäsenvaltioissa tietyissä asioissa, niin silloin komissio voi keskeyttää maksut näihin jäsenvaltioihin näillä kyseisillä aihealueilla. Jo tämän vuoden keväällä olemme tehneet alustavan kokonaisarvion tämän ennakkoehdollisuusmekanismin vaikuttavuudesta ja saimme hyvin myönteisen kokonaisarvion aikaiseksi ennen kaikkea valtion, a, valtiollisen avun ja julkisten hankintojen kohdalla. Tämä on ollut tärkeä väline. Jäsenvaltiot siis todella ovat keskittyneet parantamaan valmiuksiaan juuri, juuri näissä asioissa. Kun tämä kausi alkoi siis kausi 2014-2020, oli 12 jäsenvaltiota, jotka julkisten hankintojen kohdalla olivat hieman ongelmissa. Nyt ne, näitä jäsenvaltioita enää neljä, kahdeksan siis on tehnyt kotiläksynsä ja näissä neljässäkin jäsenvaltiossa asiat ovat paranemaan päin ja toivomme oikein paljon että suurimmassa osassa emme joudu keskeyttämään maksuja vain siitä syystä, siis että, tai syy siihen on oikeastaan vain se, että jäsenvaltiot ovat tarttuneet tarvittaviin toimiin. Yksi hyvin tärkeä kohta tässä toimintasuunnitelmassa on tämä julkisten hankintojen työryhmä, joka perustettiin komissiossa jo vuonna 2014. Siihen osallistuvat kaikki osalliset toimijat, komissio, SFDG ja sitten myös Grow-pääosasto ja myös Euroopan, äh, Euroopan investointipankki. Tämä työryhmä on keskittynyt kolmeen toiminta-alueeseen. Ensiksi ollaan yritetty varmistaa se, että noudatetaan EUn julkisten hankojen, hankintojen sääntöjä. Tämä on ainainen haaste, sillä meillä on uusi direktiivi julkisista hankinnoista, joka on tullut voimaan, joka olisi pitänyt saada siirrettyä osaksi kansallista lainsäädäntöä jo viime vuoden puoliväliin mennessä, mutta tätä ei ole vieläkään saatu täysin päätökseen. Toinen toiminta-alueemme on tehokkuuden lisääminen ja avoimuuden lisääminen julkisissa hankinnoissa ja sen menettelyssä. Ja sitten uusi alue tässä julkisten hankintojen direktiivissä on se, että yritetään kannustaa käyttämään julkisia hankintoja strategisena politiikan välineenä. Eli ei kannata aina vain ottaa halvinta tarjousta, vaan pitäisi tarjouskilpailujen ehdoissa ottaa esimerkiksi ympäristönäkökulmat ja sosiaaliset näkökulmat huomioon ja myös mm, innovaatiokysymykset. Eli me todellakin haluaisimme nähdä, että tätä noudatettaisiin vieläkin laajemmalti kohesiopolitiikassa tulevaisuudessa niin, että julkiset hankinnat eivät pelkästään keskittyisi mahdollisimman alhaisiin kustannuksiin, vain, vaan laaja-alaisemmin katsottaisiin, miten pystytään saamaan parasta vastinetta rahoille. Haluaisin myös vielä mainita yhtenä tämän työryhmän tuotoksena tämän oppaan, joka on ollut joka on saanut todella hyvän vastaanoton jäsenvaltioissa. Sitä on käytetty todella laajalti. Tämän näemme myös siitä, miten Monta kertaa se on ladattu verkkosivustoiltamme. Tämä on ohje, joka on kyllä melko paksu. Siinä on ohjekirja, joka on melko paksu. Se, siinä on siis paljon sääntöjä, mutta siinä tarkoituksena on siis välttää perinteiset sudenkuopat. Meilläkin on tässä vielä läksymme tehtävänä, sillä meidän on tätä ohjekirjasta vielä päivitettävä. Me teemme kyllä sen eteen aktiivisesti töitä ja tämä päivitys pitäisi saada valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Kolmanneksi haluaisin myös korostaa sitä, mitä olemme tehneet yksittäisissä jäsenvaltioissa. Olemme hyvin käytännön tasolla lähteneet tarttumaan toimeen ja olemme saaneetkin menestystä aikaiseksi tällä lähestymistavalla. Olemme käyttäneet teknisen avun budjettiamme ja olemme käyttäneet myös kolmannen osapuolen apua, tässä tapauksessa OECDn apua, joka on auttanut Bulgaria ja Slovakia saavuttamaan tai täyttämään ennakkoehdollisuuden. Ennen kaikkea Slovakiassa Tämä on saatu aikaiseksi luomalla sähköisten julkisten hankintojen strategia. Eli tämä on esimerkki siitä, miten räätälöidysti voimme edetä ja ottaa huomioon yksilölliset puutteet ja heikkoudet, jotka, joita on yksittäisissä jäsenvaltioissa. Haluaisin myös mainita toisen aloitteen, jonka olemme aloittaneet vuosi sitten. Sen nimi on rehellisyyssopimus, Integrity Pact. Kyse on pilottihankkeesta ja se rahoitetaan teknisen avun budjetista. Meillä on yksi kumppani, joka on Transparency International, siis kansalaisjärjestö, joka osallistuu siis tähän pilottihankkeeseen vapaaehtoisesti ja se valvoo eri julkisten hankintojen menettelyitä, tiettyjä julkisten hankintojen menettelyitä. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä siihen, että melko monet jäsenvaltiot ovat tarttuneet tähän tilaisuuteen. Näette kyseiset jäsenvaltiot tästä kartalta, niitä on yhteensä 11. Ja tämä pilottihanke koskee kaiken kaikkiaan 17 hanketta näissä 11 jäsenvaltiossa. Periaatteena on se, että kaikki osapuolet, jotka osallistuvat julkisiin hankintoihin, ottaisivat siis käyttöön tämän rehellisyyssopimuksen ja hyväksyisivät tämän ulkopuolisen valvojan, nimittäin Transparency International-järjestön, joka varmistaa, että osapuolet, kummatkin osapuolet siis noudattavat näitä sääntöjä, siis tarjouskilpailuun, tarjouskilpailun laatijat, että, ni, että niihin osallistujat myös. Toinen aihe, jonka haluaisin mainita, koskee erityisemmin petoksia Petos, petokset ovat hyvin vähäinen ilmiö sinällään, mutta me haluamme silti, että jäsenvaltiot pystyvät tunnistamaan petokset ja torjumaan niitä paremmin. Me olemme kehittäneet komissiossa IT-välineen, nimittäin tiedon louhintavälineen, jonka tarkoituksena on pystyä havaitsemaan epäilyttävät toiminnot julkisten hankintojen menettelyissä. Tämän välineen me annamme aivan vapaasti jäsenvaltioiden käyttöön ja sen käyttöaste on ollut oikein rohkaiseva. Tähän mennessä suurin osa, jäsenvaltio, suurin osa jäsenvaltioista on kääntynyt meidän puolemme ja on alkanut käyttää tätä IT-välinettä. Kuten sanoin, tällä välineellä me autamme jäsenvaltioita tunnistamaan epäilyttäviä toimintoja julkisten hankintojen järjestelmissä, jotta siis jäsenvaltiot pystyvät valvomaan paremmin. Lopuksi haluaisin vielä mainita aloitteen, joka on pohjautunut siihen, mitä olemme tehneet laajentumisprosessin yhteydessä. Ja tätä me jatkamme edelleen liittymistä valmistelevien maiden kohdalla. Kyse on TAIEX-aloitteesta ja sen periaatteena on se, että jäsenvaltioista löydämme as, tiettyjen alojen asiantuntijoita, jotka sitten auttavat toisten jäsenvaltioiden hallintoa, hallintoviranomaisia parantamaan omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Tämä on toiminut oikein hyvin. Olemme saaneet aikaiseksi paljon tiedonvaihtoa ja toimia tämän aloitteen alaisuudessa. Suurin osa näistä toimista liittyy juuri julkisiin hankintoihin. Julkisten hankintojen asiantuntijat siis auttavat toisten jäsenvaltioiden asiantuntijoita. 22 jäsenvaltiota itse asiassa on 21 jäsenvaltiota on osallistunut tähän, mutta emme nyt halua jäädä lepäämään laakereillemme virheasteiden alentuminen julkisten hankintojen kohdalla, siihen saamme varmasti vahvistuksen tänä vuonna, pidämme ainakin peukkuja. Mutta olemme itsekin nähneet, että tässä, tämä on tämän, tällainen sisyfos-tehtävä. Joissakin jäsenvaltioissa uutta lainsäädäntöä, uutta direktiiviä ei ole vielä täysin siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä, joten meidän on oltava edelleen tarkkana ja seurattava asiaa. Kuten sanoin, päivitämme myös tätä hyvin suosittua ohjekirjasta julkisten hankintojen asiantuntijoille vielä tämän vuoden aikana. Ja tässä uudessa direktiivissä on myös mahdollisuus käyttää julkisia hankintoja strategisemmalla tavalla – me haluamme kehittää tätä edelleen myös tulevaisuudessa. Ja mitä tulee koko tähän toimintasuunnitelmaan, niin totta kai me jatkamme sen hyvän täytäntöönpanon valvomista yhdessä Grow-pääosaston kanssa ja asiasta vastaavien komission jäsenten Gretschun ja Pienkovskan kanssa. Sitten seuraavaksi valtion tuesta. Siinä haasteet ovat samat. Kyse on hallinnollisesta kapasiteetista ja haluaisin tässä kohtaa sanoa, että me olemme todellakin kiinnostuneita parantamaan asioita valtion tuen kohdalla, sillä tässä ei tapahdu pelkästään välttämättä, tässä ei välttämättä tapahdu haittaa EUn talousarvion suhteen, mutta mitä, vaan mitä me todella tässä näemme ja mikä on tässä todellakin ongelmana on se, että valtion tukisääntöjen pelon ja niiden monimutkaisuuden pelon takia monet viranomaiset katsovat valtion tukisääntöjä vaan siitä näkökulmasta, että he yrittävät saada aikaiseksi valtion tukijärjestelmiä, jotka, jotka eivät jotka kokonaan välttäisivät nämä valtiotukisäännöt, mutta tämä ei ole paras lähestymistapa näiden julkisten tavoitteiden kannalta, jotka tässä olisivat tärkeitä. Joten me haluaisimme todellakin parantaa asioita tässä. Kuten julkisten hankintojenkin kohdalla olemme yrittäneet tässäkin asiassa selventää asioita ohjeistuksella vuoden 2016 kesällä jo julkaisimme tämän asiakirjan, jossa selvensimme valtion tuen määritelmää, mutta vielä on paljonkin työtä edessä. Kuten julkisten hankintojen kohdalla, me olemme tässä valtiontukiasiassakin saaneet hyviä kokemuksia ennakkoehdollisuudesta. Jäsenvaltioissa on ollut vähemmän vakavia puutteita. Viisi jäsenvaltiota edelleen on sellaisia, että niiden pitäisi saada kotiläksynsä tehtyä. Italia on saamassa päätökseen parannustoimensa ja uskomme, että Italia saa asian hoidettua loppujen lopuksi. Meillä on myös myönteistä kerrottavaa. Nimittäin haluaisimme korostaa, miten tällainen mekanismi voisi olla vaihtoehto rajoituksille tai oikeudellisille velvollisuuksille. Tilintarkastustuomioistuin on ehdottanut, että jokaisessa jäsenvaltiossa laadittaisiin keskusjärjestelmä tällaisille vähimmäissäännöille, eli de minimis-säännöille. 200 000 äh, euroa on kolmen vuoden ajalta tämä enimmäismäärä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että yksi yritys voisi saada enintään 5000 euroa. Jotta tätä voidaan valvoa, tarvitaan keskusjärjestelmä, jotta voidaan varmistaa se, että yksittäinen yritys ei saa näiden de minimis-sääntöjen pohjalta useita summia ja ylitä tätä määrää. Ja siksi on ehdotettu, että jokaisessa jäsenvaltiossa laadittaisiin keskusjärjestelmä. Komissio on laatinut tällaisen lainsäädäntöehdotuksen, mutta la, yhteislainsäätäjät eivät hyväksyneet sitä, joten ennakkoehdollisuudella me saimme jäsenvaltioilta sellaisen sitoumuksen, että ne perustaisivat kyllä keskusjärjestelmiä, ja näin on tehty sekä Slovakiassa että Tsekin tasavallassa. Ja olemme hyvin tyytyväisiä tähän. Me olemme regio- ja komp-pääosastojen voimat yhdistäneet ja olemme katsoneet ennen kaikkea niitä aloja, joissa valtion tukea käytetään enemmän niillä aloilla virhe virheitä tapahtuu todennäköisemmin. Valtiontukea käytetään usein myös tutkimus- ja innovointitoimiin, laajakaista toimiin ja myös energia-alalla hankkeisiin käytetään usein valtion tukea. Ja me olemme yhdessä KOM-pääosaston kanssa järjestäneet paljon koulutuksia jäsenvaltioiden edustajille näistä aihealueista. En nyt tässä mene enempää yksityiskohtiin, sillä me käytämme valtion tuen kohdalla samoja välineitä kuin julkisten hankintojenkin kohdalla. Eli meillä on myös tämä TAIEX peer-to-peer vertaistukijärjestelmä myös valtion tuen kohdalla käytössä. Ehkä vain yksi viimeinen esimerkki vielä valtion tukiasioista. Olemme saaneet aikaiseksi pienen vallankumouksen omasta mielestämme Kreikassa. Ei pelkästään rahoitustuella, vaan myös teknisellä avulla olemme yhdessä tämän rakenneuudistusten tukipalvelun kanssa saaneet aikaiseksi sen, että Kreikassa tällä uudella kaudella on nyt käytössä IT-järjestelmä, joka todella antaa hyvin vahvi, vahvoja takuita, joita todella kipeästi tarvittiin näissä valtiotukiasioissa, että voitaisiin välttää mahdollinen korruptio ja petokset valtion tuen alalla. Eli ihan lopuksi vielä hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, menemme täydellä vauhdilla eteenpäin. Olemme saaneet äh, rohkaisevaa palautetta, hyviä ensimmäisiä tuloksia, joten me emme kuitenkaan tässä nyt hellitä otettamme sen takia, vaan olemme tarkkana ja olemme valmiita raportoimaan teille tulevina vuosina edistyksestä näillä alueilla. Toivottavasti myös nämä vuotuiset tilintarkastustuomioistuimen kertomukset vahvistavat tämän myönteisen kehityksen. En, en nyt kuullut puheenjohtajan alkukommentteja, hyvä puheenjohtaja, mutta te käsittääkseni kysyitte ennen kaikkea prioriteettihankkeiden luettelosta Kreikassa, mikä on siellä tilanne ja milloin voisimme antaa teille lopullisempia tietoja asiasta, siis siitä, minkälaisia tuloksia jokaisessa yksittäisessä hankkeessa on saatu aikaiseksi. Voisin aloittaa yleisesti ottaen sanomalla, että Kaiken kaikkiaan arviomme on hyvin myönteinen sen suhteen, mitä komission jäsen Haanin aloite saa aikaiseksi. Aloitehan tehtiin vuonna 2011. Tämä oli aivan kuin herätys Kreikalle. Silloin nähtiin, että EUlla oli todella apua valmiina, kun Kreikka oli todella kiperässä tilanteessa. kaikki toimijat saatiin mobilisoitua Kreikassa ja nyt meillä ei ole vielä lopullista arviota, mutta voimme kuitenkin nähdä, että olemme saaneet hyvin käsin kosketeltavia tuloksia aikaiseksi. Tämä viimeisin raportti, joka meillä on näistä hankkeista, sen, se on peräisin tämän vuoden toukokuulta 160 prioriteettihankkeesta, kun otetaan siis, lasketaan tästä pois ne, jotka hylättiin, 7 miljardia euroa on niiden kokonaissumma näiden, näiden päätöksen saatujen hankkeiden. 24 näistä hankkeista Niiden su, summa on tällä hetkellä 770 miljoonaa euroa. Nämä varat on vaiheutettu, eli jaettu kahteen eri vaiheeseen, ja ne saadaan päätökseen siksi tässä tämän kauden toisella puoliskolla. Ja meillä on 6 prosenttia hankkeista, eli 18 hanketta, joiden summa on vain puoli miljoonaa tai puoli miljardia. Näitä ei ole saatu päätökseen, koska ne koskevat sääntöjä vuodelta 2017 ja niihin käytetään myös kansallisia varoja. Jos hankkeita ei saada päätökseen, meidän on perittävä takaisin EU-varat näistä yksittäisistä hankkeista. Olen nyt jo käyttänyt pitkän puheajan, joten en nyt esittele tässä joitakin hyvin huomattavia saavutuksia näiden hankkeiden joukossa, jotka on saatu päätökseen. Jo, te olettekin käynyt tarkastamassa joitakin näistä hankkeista. Me otamme tästä joka tapauksessa jo opiksi, että haluamme jatkaa tätä lähestymistapaa, mutta vieläkin kohdennetummin tulevalla kaudella. Me Olemmekin tällä hetkellä jo tarkastelemassa Kreikan kanssa sitä, että voisimmeko sopia rajoitetummasta hankeluettelosta, eli ei 160 hankkeesta, vaan rajoitetummasta määrästä hankkeita, jotka yhdessä olisivat meidän painopisteemme tulevaisuudessa puhuitte tästä ajoituksesta, tai kysytte ajoituksesta. Indeed. Me olemme nyt tässä prosessissa menossa. On tiettyjä arvioituja lainsäädännön mukaisia määräaikoja. Tällä hetkellä lopettelemme sitä, mitä pidämme huomioinamme Kreikalle. Pyydämme Kreikalta lisää tietoja eri asioista, mukaan lukien joistakin näistä hankkeista täältä painopisteluettelosta. Kreikalla on kaksi kuukautta vastausaikaa. Sen jälkeen meidän täytyy arvioida nämä Kreikan vastaukset, joita olemme saaneet. Mutta varmastikin syksyllä toivoisimme voivamme palata tänne keskuuteenne ja antaa teille lopullisen ja täyden arviomme jokaisen painopistehankkeen tuloksista. Kiitos. Um, dürfen wir bei Autumn... Kiitos. Eli voimmeko nyt lähteä liikkeelle vuoden 2017 syksystä vai kenties toisesta jostakin muusta vuodesta, siis 2017. No, muistakaa, että me olemme teidän ystävienne. Minulla on vielä kysyttävää. Toimintasuunnitelman neljä jäsenvaltiota, joissa julkista hankinnat eivät ole vielä kunnossa. Mitkä jäsenvaltiot ovat kyseessä? Sitten matkamme jälkeen, kun katsotaan maiden ostoa ja niiden korvaamista. Olemme käsitelleet tätä asiaa. Saanko kysyä nyt tilanteesta tällä hetkellä? tämä tilanne joutuu varmasti tuomioistuin käsittelyyn, meneekö tässä kauan ja mikä tilanne tällä hetkellä on. Ja olen Kreikan tukiryhmässä ja Troika oletti hiljattain, että ongelma on ratkaistu. Itse en tähän usko, mutta jos teillä ei ole vastausta valmiina, olisi siihen osannut tästä kirjallisia kommentteja koska haluaisimme vielä puuttua tähän aiheeseen uudelleen. Työpaja tuolloin oli varsin hyödyllinen. Ja teitä pitäne onnitella siitä, että käsittelitte ongelmia hyvin kohdennetusti alusta pitäen. Ja nyt haluaisin kuulla arvioinne siitä, mistä johtui, että regiopääosaston lukuisat toimet eivät kaikki onnistuneet aivan toivotulla tavalla. Eli voisitteko arvioida tätä? Sitten yleisistä ongelmista. En täysin ymmärtänyt valtion tukien kohdalla tätä rekisteriasiaa. Kuinka pitkällä tässä ollaan? Aikooko komissio ottaa velvoittavaa lainsäädäntöä rekisteriin liittyen, koska ilman velvoitettahan mikään jäsenvaltio ei lähde tähän mukaan. Ja vielä Kreikasta. Olisi hienoa, jos saisimme hankkeista luettelon, jonkinlaisen laskentapohjan. Puhuimme juuri tästä N plus viisi on nyt kyseessä, eli annetaan aikaa sille, että voidaanko tietyn hankkeen onnistuminen tai toteuttaminen arvioida. Tähän tietenkin tarvitaan varoja. Meillä on prioriteettihankkeiden lisäksi myös muita hankkeita, siis vuosille 2007-2013. Näitä oli paljon Kreikassa. Keskitymme vain joihinkin, mutta Kreikkahan sai myös muita, muuta rahoitusta, että mit, minkälaisia muita hankkeita tähän liittyy. Tässä olivat omat kysymykseni ja myös Celeron pyytän puheenvuoroa. Kiitos. Aivan lyhyesti Kiitoksia herra Lemetra teidän alustuksestanne ja kuvauksesta siitä, miten komissio pyrkii auttamaan yksittäisiä jäsenvaltioita kohesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpanossa. Tämä on tärkeää, kun keskustelemme myös siitä, mikä on jatko vuonna 2020 jälkeen. Kreikasta aluevaliokunnassa käydään keskustelua myös komission sen Vestagerin kanssa. Ja Kreikan osalta on todella tultu paljon vastaan, on paljon poikkeussäännöksiä nykyasetuksiin. Ja myös teknisen tuen osalta. Ja siksi aluekehitysvaliokunta on ottanut nimennyt Kreikan erityisesittelijän Arimon. Hän tuli aika turhautuneena takaisin Kreikasta viime viikolla, koska hän et, löysi kyllä kumppaneita, mutta heiltä oli hyvin hankalaa saada mitään konkreettista irti kohesien rakennerahastojen käytöstä ja pyytäisin, että tekään ette anna tässä nyt periksi kreikalaiskollegoiden suhteen ohjelmien toteuttamisessa. Me haluamme jatkaa kohesiopolitiikkaa, itse ainakin puolella sitä voimakkaasti. Mutta jäsenvaltiot, joille tätä politiikkaa luotiin, niiden pitää myös osoittaa, mitä politiikassa tapahtuu. Saadaanko aikaan työpaikkoja ja kasvua ja päästäänkö eurooppalaisiin tavoitteisiin näin paremmin. Kiitos seuraavaksi Ajala Sender. Bueno. Kiitoksia. En tiedä, nyt ainakin somessa olen nähnyt näinä päivinä hyviä uutisia sen osalta, mitä herra Zeller sanoi. Tässä kyllä tuntuu, että on menty alijäämien inframaailman helvettiin suorastaan. Jos hyviä uutisia tulisi, niin tämä olisi kyllä varmaan yleinen ilon aihe ja kohesiorahastojen osalta nämä arviot, joita olemme tehneet ja mitä me olemme kuulleet, nämä ovat osa tätä menestystä. Joskus tulee aina näitä hyviäkin uutisia. Haluaisin herra Lemetriltä kysyä näistä rehellisyys- ja integriteettisopimuksista. Tämä on vähän tällaista know-howta Kreikkaa varten valmisteltuna ja todellakin onnittelen tästä. Tässä on haluttu luoda paremman valvonnan, suuremman läpinäkyvyyden ja parempien tulosten välineitä. Haluaisinkin kysyä teiltä nyt ensin näistä integriteettisopimuksista. Mikä on tämän valitun järjestön palkkio ja millä tavalla komissio näiden sopimusten tuloksia seuraa sitten petoksista? No tässä on kaksi lähestymistapaa, kun ajatellaan tätä data miningia. Millä tavalla identifioidaan nämä epäilyttävät toimet näiden tie, perustietojen tarkastelun massatietojen pohjalta? Voisitko antaa jokun esimerkin? Ja sitten vielä lopuksi valtion tuet Ketkä ovat mukana tässä asiantuntijaryppäässä ja millä tavalla tuet, toteutetaan tämä ad hoc tuki? Voisitte kantaa tästä jonkun esimerkin? Pirinski, bitte. Sitten Pirinski. Kiitos puheenjohtaja. Pari lyhyttä kysymystä komissiolle. Tässä viitattiin vierailuumme joka järjestimme vuoden 2015 syyskuussa. Ja siitä haluaisin kysyä, voiko komissio kertoa meille, onko heillä tietoa näistä 23 hankkeesta paikoissa, joissa kävimme. Ensinnäkin yksi hankkeista taisi olla kansallisen maarekisterin luomiseen liittyvä. Siihen näytti liittyneen monia lykkäyksiä, myöhästymisiä, jotka taas johtuivat huonosta hallinnosta. Ja tämä herätti kysymyksen raportoinnin luotettavuudesta. Ja tämän rekisterin puute näytti sitten estävän monen muun tärkeän julkisen hankkeen etenemistä, niin minua kiinnostaisi kuulla, miten komissio on seurannut tätä hanketta. Tässähän on paljon potentiaalia. Sitten mielenkiintoinen hanke, joka liittyy Tekojärven, Kuivunen Tekojärven täyttämiseen vedellä. Siihen todella kiinnitimme huomiota, koska se vaikutti erittäin kunnianhimoiselta hankkeelta yhtäältä ja toisaalta paikallinen johto halusi tapata, tavata meitä yksityisesti, niin että mukana oli myös lehdistöä. Ja kolmas hyvin hankala hanke oli Tessalonikin metrojärjestelmä maan alle. Oltiin rakentamassa verkostoa ja tämä liittyi ja vaikutti sitten useisiin museoihin. Eli siellä oli laajoja, kalliita hankkeita, joiden vaikutukset ovat valtavia. Voisitko tästä saada hieman lisää tietoa? Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten puheenvuoron saa pääjohtaja. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. Lämpimät kiitokset Te esititte kysymyksen näistä neljästä jäsenvaltiosta, joiden osalta ex ante ehdollistumissäännöt julkisten hankintojen osalta ovat vielä auki, siis näiden sääntöjen täyttäminen. Kysymys on Romaniasta, Kreikasta, Bulgaariasta ja Italiasta. Tänä päivänä arviomme on se, että Bulgaria ja Italia ovat lähestulkoon maalissa. Niiden pitäisi olla siellä parin kuukauden sisään. Kreikka seuraa hieman jäljessä näitä kahta jäsenvaltiota. Ja Romania on sitten ongelmallisempi tapaus tällä hetkellä. Romanian hallitus, uusi Romanian hallitus, on päättänyt muuttaa lähestymistapaa julkisten hankintojen osalta ajatellen standardijulkisen hankinnan sopimuksia. Vain muutamia viikkoja sitten tämä muutos tapahtui. Ja tämä kyllä asettaa meidät varsin ö, epävarmaan tilanteeseen sen osalta, kuinka nopeasti pystymme saattamaan loppuun arvion siitä, että voimme todella sanoa, että Romanialla on käytössä vahvalla, vakalla pohjalla oleva julkisen, julkisten hankintojen järjestelmä. Me olemme jatkuvasti yhteydessä Romanian viranomaisiin. Ja toivomme, että tämä tulee kantamaan hedelmää aikanaan. Koska kuten tuossa totesinkin, jos näin ei käy, niin silloin meidän täytyy tehdä päätös siitä, että joitakin maksuja keskeytetään, kunnes ex ante, ex ante ehdot on täytetty. Romanialaisviranomaiset tekevät yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa hyvin. Kollegani Norman Poppens, joka oli täällä eilen keskuudessanne iltapäivällä, oli Romaniassa viikko sitten. Ja siellä sovittiin viranomaisten kanssa eri toimista, joihin kesän aikana täytyy aikapaineen vuoksi ryhtyä. Itse menen Romaniaan syyskuussa ja toivoisin silloin, että voisin saattaa, voisin todeta, että edistystä on saavutettu. Joten todellakin me painostamme parhaamme mukaan Romaniaa, mutta tällä hetkellä en voi sanoa, että Romanian tilanne olisi tämän osalta mitenkään vakuuttava kolmen muun jäsenvaltion osalta tilanne on merkittävästi myönteisempi. Yleisesti ottaen ajatellen ex ante eh, ehtoja olemme nyt siirtymässä sellaiseen hetkeen, jossa täytyy toteuttaa eh, loppuarviointi syksyllä. Meillä, syksyllä meillä tulee olemaan useita tapauksia tarkasteltavana, koska ex ante eh, ehdollistuminen liittyy myös ympäristölainsäädäntöön, vesidirektiivin toteuttamiseen, jätedirektiiviin ja niin edelleen. Ja näin ollen on selvää, että jotkut jäsenvaltiot joidenkin jäsenvaltioiden täytyy edelleen saattaa loppuun omat tehtävänsä, omat työnsä. Jos näin ei syksyyn mennessä tapahdu, niin silloin joudumme tekemään jotakin kohdennettuja varojen jäädyttämisiä, hankeavustusta jäädyttämisiä. Kun ajatellaan 2014-2020 lainsäädäntö kehystä, niin meillä on kyllä tässä pelivaraa jäsenvaltioiden osalta ja toimintamahdollisuuksia, jos jäsenvaltiot eivät täytä velvoitteitaan. Ja sanoisin, että tämä on erittäin myönteinen mekanismi ja tämän vuoksi olen myös hyvin luottavainen sen suhteen, että loppujen lopuksi kaikki jäsenvaltiot ovat saavuttaneet merkittävää edistystä julkisten hankintojen osalta. Kiitos näiden ex ante ehtojen. Ja niihin äh, rakennettu, sisäänrakennettujen potentiaalisten sanktioiden mekanismin. Arvio, arvostan teidän ö, tarjoustanne toimittaa kirjoitettua tietoa. Puhuitte Land, Land and Chitikungista, se ei minulle oikein sanoa hirveästi mitään, eikä oikein naapureillennekaan. Me tulemme toimittamaan teille kirjallisen vastauksen asiasta. Olen hyvin iloinen huomiostanne, joka liittyi Eh, edeltäjiini, koska en todellakaan halunnut antaa sitä vaikutelmaa, että se mitä nyt raportoin itse teille olisi omalla kaudellani aloitettu. Minä tulin mukaan paljon myöhemmin. Ja nyt edeltäjieni ponnistelujen hedelmää kannan tässä ikään kuin. Mutta totesin kuitenkin, että kun otetaan huomioon se, että toimintasuunnitelmat, joista me puhumme, on pantu täytäntöön vuonna 2015, niin edistys on näkyvää ja varsin vakuuttavaa sanoisin. Kun otetaan huomioon se, mistä me puhumme, koska mehän puhumme nyt siitä, mikä on kaikista vaikeinta saavuttaa hallinnollisen kapasiteetin parantaminen. Herra Perinski, te aivan oikein viittasitte joihinkin turhauttaviin kehityskulkuihin tai kehityksen puutteeseen Kreikan maarekisterikysymyksen osalta. Ja totta kai tämä liittyy tiettyihin puitteisiin, tiettyihin puutteisiin hallinnollisessa toimintakyvyssä. Eikä tätä voida ensinnäkään ulkopuolelta korjata, eikä sitä myöskään voi aivan hetkessä, muutamassa kuukaudessa hoitaa. Mutta kun tässä nyt vuodesta 2015 on kulunut vasta vähän aikaa, niin kyllä me olemme varsin ö, iloisia siitä, mitä näemme, näemme nyt tapahtuvan. Uskomme, että olemme oikealla tiellä ja toivottavasti me näemme tässä hyvien uutisten kasantuvan lähitulevaisuudessa. Sitten tämä keskusrekisteri, jonka mainitsin. Minä muistaisin, ja tekee kilpailun pääosaston kollegat varmaan voivat tämän vielä vahvistaa. Viimeisemmässä de asetuksessa komissio ehdotti velvoittavaa luonnetta, joka on keskusrekistereillä kansallisella tasolla. Ja tätä muutettiin sitten lainsäätäjän toimesta velvoittavasta vapaaehtoiseen. Komissio yritti saada joitakin jäsenvaltioita sitoutumaan siihen, että luodaan keskusrekisteri ex ante ehtojen alapuolella tai niiden mukaisesti. Me emme voi velvoittaa heitä siihen, koska lainsäädännöstä velvoitetta oli. ei ole, mutta jotkut jäsenvaltiot, eh, toten tässä nyt Tsekin tasavalta ja Slovakia, eh, tarttuivat tähän sitoumukseen ja ne ovat nyt luoneet tällaiset eh, keskitetyt rekisterit. Kreikan hankkeista, painopisteluettelosta 160 hankkeesta. Kyllä, tulemme toimittamaan teille kaikki tiedot, mukaan lukien kaikki rahoitustiedot näiden hankkeiden lopputuloksista. Mahdollisimman pian, niin kuin sanoin, kun me tänä vuonna olemme saattaneet loppuun arviomme. Te kysyitte kaikista näistä muista asioista Kreikassa kohesiopolitiikan puitteissa. Kokonaisuudessaan pidämme Kreik- tai näemme Kreikan nyt sellaisena, että se on vihdoinkin kyennyt käyttämään kaiken tarjotun kohesiorahan. Tietysti Tämä, tätä auttoi valtaisasti se, että siirryttiin sataprosenttiseen yhteisrahoitukseen. Ja nyt viittaisin tässä Rova Ajalan Senderin kommenttiin. Ja ö, tässä auttoi se, että päästiin pois ö, ö, yli liiallisen alijäämä, alijäämästrategiasta. Kaikki nämä toimet osoittautuvat hyvin hyödyllisiksi Meillä ei ole tietenkään tietoa joka ikisestä hankkeesta, jota on rahoitettu kohesiopolitiikan varojen kautta Kreikassa, mutta hyvin pian prosessimme kautta voimme antaa teille täyden arvion lopullisesta varojen käyttöasteista Kreikassa. Ja kyllä tämän asteen pitäisi olla sadan prosentin tienoilla. Eli Kreikka on käyttänyt kaikki tarjotut käytössä olevat apuhankevarat. Enpä voisikaan olla enempää teidän kanssanne yhtä mieltä, edustajat Seller. Kaikki ei tänä päivänä Kreikassa ole kunnossa. Emmekä voi nyt olla luottavaisia sen suhteen, että uuden jakson 2014-2020, jolloin Kreikan täytyy olla yhteisrahoittajana mukana tässä, olisi, tämä, tämä kausi olisi yhtä menestyksekäs kuin toivoisimme. Tämän vuoksi sanoinkin, että me emme halua prioriteettihankeluettelo lähestymistavasta näitä myönteisiä oppeja ottaa. Me haluamme kohdennetummalla tavalla Kreikan kanssa sopia tietyistä ehdottomaista avainpainopistehankkeista, joihin täytyy enemmän resursseja suunnata. Eli tällainen rajo, rajoitetumpi luettelo 15-20 hanketta. Mutta tämän Lisäksi me tietysti tulemme olemaan Kreikan rinnalla mahdollisuuksiemme mukaan. Meillä on tänä päivänä vähän tulta purjeissamme, koska on näitä hankkeita, joihin viitattiinkin, eh, jossa kakkosvaihetta rahoitetaan 2014-2020. Tämä auttaa antamaan tällaisen hyvän lähdön tälle jaksolle, mutta meidän täytyy varmistaa se, että hanke pipeline on tässä riittävän rikas myös seuraavia hankkeita varten, niin tämän osalta me emme tänä päivänä ole vielä täysin tyytyväisiä. Sitten teidän kysymyksenne tästä rehellisyysintegriteettipaketista. Rova Ajala Center. Tämä on pilottihanke ja tätä, rahoittaa, tätä rahoitetaan komission teknisestä avustuksesta. Um, Haluaisin hieman vedota teihin tässä tulevaisuutta varten. Eli että tällainen teknisen avun kapasiteetti komissiossa on ehdottoman välttämätön jotta voidaan antaa lähtöpotku uusille asioille tai parantaa tilannetta tietyissä jäsenvaltioissa. Tämä integriteettisopimus, pilottihanke, rahoitetaan, sitä rahoitetaan noin 7 miljoonalla teknisen avun talousarviostamme aikakaudella neljän vuoden aikana ja nämä seitsemän miljoonaa ovat varoja, joita on, jotka on annettu Transparency Internationalin käyttöön. Tämä järjestö on se, joka tekee tämän perustyön ja valvoo yksittäisiä julkisen hankinnan prosesseja alusta loppuun saakka. Näin ollen Transparency International on meidän, jos näin haluatte, ulkoinen integriteetin, rehellisyyden valvojamme näissä prosesseissa. prosesseissa. Ja mitä tulee osallistujiin, julkiset viranomaiset ja kilpailun osallistujat, Nämä osallistuvat täysin vapaaehtoiselta pohjalta tänä päivänä, mutta kuten nimikin jo osoittaa, niin tämä pilottihanke tietysti on tarkoitettu siihen, että hieman pohditaan sitä, että levitettäisiin tällaista lähestymistapaa tulevaisuudessa, kun ajatellaan seuraavaa ohjelmointikautta? Esititte kysymyksen konkreettisista kysymyksistä, pyysitte, näin, äh, konkreet, pyysitte konkreettisia hankkeita ja esimerkkejä niistä. Epäilyttävistä tilanteista, jotka saattaisivat liittyä petoksiin – joita olisi tunnistettu, kiitos Aragne-järjestelmän. No parasta varmaan on tässäkin, jos kirjallista tietoa teille toimitamme tästä. Mutta järjestelmähän on tasan tarkkaan juuri sellainen kuin sanoittekin. Tämän tarkoituksena on erilaisten indikaattoreiden mukaan ottamisen kautta ja datan mukaan ottamisen kautta löytää, tunnistaa epäilyttäviä tilanteita ja epäilyttäviä käyttäytymistapoja, malleja. Joten kirjallisesti palaamme tähän asiaan vielä. Herberinski. Maarekisteri. No jos en nyt ole väärässä, niin tämä on sellainen hanke, joka on ollut vuosikymmeniä Kreikassa käsittelyssä. Me kaikkihan tiedämme, että tämä on varsin perustavanlaatuinen rakennuspalikka, kun halutaan saada kestävämpää kehitystä Kreikassa aikaiseksi tulevaisuudessa. Komissiossa me todellakin teemme kaikkemme yrittäessämme päästä eteenpäin tämän kysymyksen osalta. Eri yksiköt tekevät käsi yhteistyötä tässä. SRSSn kanssa käytämme myös ulkoisia asiantuntijoita, jos en erehdy, niin tässä tapauksessa Maailmanpankin kanssa – Mutta varoja on saatavilla, tässä ei ole ongelma raho, rahan osalta, rahoituksen osalta, vaan tämä on ennen kaikkea hallinnollisten rakenteiden kysymys. Hallinno, hallinto yleensä Kreikassa on tässä keskiössä. Ja tämän vuoksi minä en voi tänä päivänä teille varmastikaan kertoa, millä tavalla asiat etenevät ja miten nopeasti ne etenevät tulevaisuudessa. Mutta tämä on yksi meidän huolen aiheistamme ja haluaisimme saavuttaa todella päättäväisesti nyt edistystä tämän asian osalta nykyisellä ohjelmointikaudella. Viittasitte myös kahteen hankkeeseen, jotka ovat painopisteluettelossa mukana. Tämä Tekojärvi, joka täytetään uudelleen, ja teillähän oli ilo vierailla tuolla. Minä en tunne tätä paikkaa, mutta olen kuullut, että järven uudelleen avaus on tässä hyvin pian. Ja nyt siellä siis ilmeisesti todellakin on järvi jälleen olemassa. Ja Tessalonikin osalta. No, minusta tuntuu, että tässä ei ketään voi syyttää kiittää siitä, että on ja metrohankehan siellä on edistynyt. En muista milloin, mutta komission jäsen joku sen aikaa sitten oli mukana metron yhden pätkän avaamistilaisuudessa. joten tämän asian osalta minä en ole mitenkään erityisellä tavalla huolestunut. Kiitoksia. Tässä war jetzt interessant. Um... Tämä oli mielenkiintoista. Jos te ette ole huolissanne, niin hyvä, mutta se mitä me näimme oli kyllä aika huolestuttavaa. Ainakin mitä metron tulee. No tämä järvi sanottiin, että meidät kutsutaan sinne avajaistilaisuuteen. Jos kollegoilla on vielä varaa ja rahoja jäljellä, niin lähtekää sinne. Varmasti ensi vuonna on syytä järjestää vielä seurantamatka Kreikkaan. Ja Pirinski, tämä oli kyllä kannattava matka. Näimme, miten komissio ja sen työntekijät todella ovat sitoutuneet Kreikkaan ja sen hankkeisiin. Tämä on aivan kiistatonta. Eikä tätä kukaan todellakaan epäile. Meistä on kuitenkin järkevää pitää tätä kreikka-asiaa jatkossakin silmällä. No, mikä teistä on syksy tänä vuonna mitä kuukautta tarkoitatte. Silloin olisi hienoa sitten saada lisää tietoa ja käsitellä sitä ihan omana kohtanaan vastuuvapaudessa. Ei ole hyvä asia, jos joudumme sitten pureutumaan muihin järjestelmäongelmiin. Me olemme todella sitoutuneet Kreikkaan. Tähän voitte luottaa. Olisi hienoa jatkaa tätä vaihtoa myöhemminkin ja kiitämme teitä valiokunnan nimissä ja toivotamme teille kaikkea hyvää. Mutta ensi kerralla olisi kyllä hyvä, että meillä olisi lukuja, tilastotietoa, mitä nyt yleensäkin. Toivotan teille ja työntekijöillenne hyvää kesätaukoa. Nyt on syytä levätä ennen tiukkaa syksyä. Näin olemme saaneet nyt käsitellä tämän esityslistan kohdan ja siirrymme eteenpäin. kohta 16 minun lausuntoni Eurojustiin, EUn oikeudellisen yhteistyön yksikkö Eurojust-komission asetuksessa. Käsitellään Eurojustia. Komissio on tehnyt ehdotuksen Eurojustiin liittyen jo vuoden 2013 heinäkuussa, neuvosto vuonna 2015 otti osittaisen toimintakantaa. Esimerkiksi äh, EPPO-osio ei vielä liittynyt tähän. Live-valiokunta odotti tämän osalta mietintöään, kunnes oli selvä, mihin suuntaan syteviranomainen ja tätä koskeva asia etenevät. Nyt meillä on mietintö. Ja ongelma tässä on syyttäjän viraston ja Eurojustin välinen suhde on menettänyt edelleen 19 tarkistusta. Meidän valiokuntamme sihteeristö on näitä hoitanut. Haluaisin tällä tai näillä tarkistuksilla täyttää porsanreikiä, jotka liittyvät Olafin ja Eurojustin väliseen ongelmaan. Siis kaikki ne aiheet, joista EPPO ei ole vastuussa, tietyt kynnysarvot, EPPOn äh, rajaaminen, niin silloin vastuussa toimivaltainen olisi Eurojust, mutta on myös Olaf. Meidän täytyy tässä nyt äh, punnita sitä viikonlopun aikana, mikä näiden kahden eri tahon välinen suhde on. Tässä on vasta siis osa mietintöä kyseessä. Tässä katsotaan toimielinten puitteita ja katsomme hallintojohtajaa ja hänen toimivaltuuksiaan. Olen pyrkinyt hienosäätämään näitä, samoin myös Kontin valiokunnan sihteeristä. Kiitos tästä. Vielä on tehtävä hieman lisätyötä ja pyydän anteeksi, että en ole tätä vielä saanut hoidettua, mutta aion hoitaa tämän viikonloppuna. Tässä määräaika on uskoakseni jo maanantaina ja tarkistusten jättämisen määräaika on 17. 7. kello 12. Sekin on tässä sanottu. Siis on vielä asioita, joista Libe vastaa. Olaf, Eppo, Eurojust siis ovat kyseessä ja meidän pitää nyt järkevästi käsitellä asioita, joita ei aikaisemmin pystytty hoitamaan, koska neuvosto vasta oli käsittelemässä asioita. Jatkan siis työtä niin, että järjestämme sitten varjoesittelijöiden kokouksen, kun tarkistukset, kaikki tarkistukset ovat käytettävissämme. Ajalla Sender on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti olette tässä ponnistellut ajatustenne esiin tuomiseksi. Pian saamme ne varmasti luettavaksemme. Puhun osittain Hoffmanin puolesta, hän ei päässyt tänään paikalle. Ja hänellä oli jotakin huolenaiheita. Ensinnäkin vaikutelma siitä, että sen sijaan, että siis kun on nyt EPPO, ja tämä jakautuu myös EPON ja Olafin kesken, tässä on tietty taakka taakkaa ja haluamme, että ei synny liiallista taakkaa sitten yhdelle taholle, ei synny mitään byrokraattisempaa puolta eurojustille. Ja sitten toiseksi, kuten hyvin sanoitte, suhde uuteen syyttevirastoon pitää tehdä hyvin selväksi. Kaikki Eurojustin vastuualueet pitää tai niitä on hyvin paljon. Eh, mitä jää tässä vielä sitten EPPON hoidettavaksi? Haluaisimme, että sytevirastoa vahvistettaisiin ja se toimisi todella eurooppalaisesti, eikä hallitusten keskisesti, mikä olisi paljon monimutkaisempaa. Sitten tarkistuksistanne. Tämä hallintojohto, hallintojohtaja on oikein hyvä, että Parlamentti valvoo tuota pestiä, mutta pitäisi ymmärtää paremmin, miksi uskotte, että meidän tulisi suhtautua häneen hieman kuin hän olisi komission jäsen. Järjestettäisiin kuulemistilaisuus. Jos vastuvapaus ei menisi läpi, hänen pitäisi erota tehtävästään. Se, mitä hallintojohtaja todella tekee, on että hän täytäntöön panee kollegion päätöksiä. Eli tässä hän joutuu hieman syntipukiksi sitten muiden tekemistä huonoista päätöksistä. Hallintojohtaja Parka joutuu sitten todella kantamaan kaiken syyn komission ja valtioiden muidenkin toimista. kyseessä nyt ei ole kuitenkaan mikään valtava budjetti. Olen yhtä mieltä siitä, että myös parlamentin valvonta pitää vahvistaa. Mutta se, että tässä syytettäisiin vain hallintojohtajaa, on ehkä hieman outoa, kun kollegio tekee päätöksiä. Heidänkin pitää kantaa vastuutaan. Eli syy pitää sälyttää sitten kollegiolle, ei pelkästään hallintojohtajalle. Kollegi Savama. Sarvama. Thank you, madam. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti. Haluaisin kiittää teitä hyvästä työstä ja ilmaista vahvan tukeni eritoten siitä, että eritoten puututte tässä läpinäkyvyyteen ja eturistiriitojen välttämiseen, samoin kuin ö, taloudellisten etujen suojeluun. Nämä kolme seikkaa jälleen kerran tässä lausuntulonnuksessa, niin kuin monessa muussakin, ovat aivan, aivan avainelementtejä, joten odotan innolla työn jatkoa ja vahvasti tulemme tukemaan tätä asiaa. Kiitos. Weitere Wortmeldungen liegen nicht. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Minä tietenkin ymmärrän, että Eurojustin hallintojohtajalla on vaikea tehtävä, sillä Eurojustiin osallistuu monia osapuolia, sekä vahvoja että heikkoja osapuolia ja hallintojohtaja on sitten se, joka, jota pidetään syypäänä. Eli mm, hallintojohtajalle tämä on tämän vahvistaa hallintojohtajan asemaa, sillä hänellä on sitten valtuudet saada menemään läpi tiettyjä asioita Eurojustissa, sillä se koostuu useista pienistä osista, eli me tarvitsemme jonkinlaisia tätä, tätä koossa pitäviä voimia. Meillä on tässä Olaf, Eppo, Eurojust ja Europol, neljä saman tyydestä tahoa. Ja sitten meillä on jäsenvaltiot, jotka osallistuvat EPOon eli syyttäjävirastoon ja 20 jäsenvaltiolle pätevät tietyt säännöt, niille, jotka osallistuvat seitsemälle ei osallistuvalle jäsenvaltiolle taas toiset säännöt. Eli meillä on nämä neljä tahoa ja niiden väliset suhteet. Tämä on oikeastaan melkoinen painajainen, joten olen aivan samaa mieltä kollegas Ajala Senderin sanomasta. Mutta minun mielestäni meidän pitäisi, tai minä ainakin olen yrittänyt tässä saada aikaiseksi vahvan kannan. Ja minä olisin sitä mieltä, että kuka tämä sitten loppujen lopuksi hoitaa, ja tämä on se oikeastaan se ainoa asia, johon me voi vaikuttaa. Meillähän ei ole vaikutusvaltaa jäsenvaltioihin, me voimme täh- vaan tähän asiaan vaikuttaa, joten siksi määrittelin tämän menettelytavan. Jos teillä on jotain parempia ehdotuksia, niin ehdottakaa vain, mutta minä en ainakaan sellaista löytänyt. Ja siksi ehdotin juuri tätä menettelytapaa, mutta todellakin tänä viikonloppuna vielä parannan tätä tekstiä. Kollega Holmaier vielä. Kiitos. Minäkin osallistuin tähän näihin EPO-neuvotteluihin pitkänkin aikaa ja tämä oli todellakin vaivalloista ja on nyt melko surullista, että nyt kansalliset yhteenvirastot ovat vasta tajunneet, että tämä voisi olla heille myönteinen asia. Ensiksi pelättiin sitä, että nyt sitten oikeudelliset oikeudelliset otetaan pois ja yritetään harmonisoida kaikki oikeusjärjestelmät ja niin poispäin, mutta se ei ollut ikinä Eppon tavoite yksi päätavoite meillä pitää olla siellä, että Olaf, Eurojust ja Eppo, että niiden suhteet saadaan jotenkin selvitettyä, sillä nämä kolme rinnakkain ja sitten Eurojustin kasvavat koordinointitapaukset, jotka toimivat hyvin, ja sitten että Eppo istui jollakin jossakin muualla ja Olaf taas jossakin muualla, ei sillä ole, siinä ole mielestäni järkeä, ei se ole tehokasta. Eli jäsenvaltiot tässä pakottavat meidät tällaisen tehottavan järjestelmään. Olisi ainakin hienoa, jos Den Haagissa kaikki nämä kolme tahoa istuisivat, olisivat vierekkäin siellä – tässä asiassa kaikki, mitä oli, voi, olisi voitu tehdä väärin, on tehty väärin tähän asti suoraan sanottuna. Ja sitten just pääosastolta seuraavaksi Rova Mendre. Thanks a lot. Um... Kiitos. Ehkäpäs Eurojustin, Olafin ja Epon välisestä suhteesta vielä muutama sananen. On tärkeää, että asetuksessa tämä suhde tehdään hyvin selväksi ja Live-mietinnössä on tehty tarkistus tähän suuntaan ja yritämme ehkä selkeyttää tätä suhdeasiaa entisestään näiden kolmen tahon osalta. Sen pitää tulla hyvin selväksi. Sitten toimielinten osa. Komission ehdotus laadittiin hajotettuja virastoja koskevan lähestymistavan mukaan. Hallintoneuvosto ja täytäntöpanoneuvosto ovat siis kyseessä. Tähän ei ole tehty muutoksia, mutta live mietinnössä komissio jätettiin hallintoneuvoston ulkopuolelle. Tätä komissio ei voi hyväksyä. Ja on hienoa nähdä, että te tukisitte meitä tässä asiassa. Kuten sanoitte, on tärkeää, että komissio on mukana hallintoneuvostossa. Ei riittäisi, että se olisi mukana vain tässä toisessa neuvostossa. Sitten hallintoneuvoston valinnasta. Komissio valitsisi ehdokkaat viimeiselle listalle, josta sitten valittaisiin tämä henkilö. Libe ei puhu tästä, vaan viittaa tähän täytäntöpanovan neuvostoon. Mutta hienoa, että te tuette meitä tässä asiassa. Tässä kaikki. Mikähän se executive board johtokunta. Mm. Jos teille tulee vielä jotakin mieleen, ennen maanantaita olen kaikesta terve, oikein kiitollinen, kaiken tervetullutta. Tekstit ovat vielä aika tuoreita. Tässä on noin 150 sivua nyt käsittelyssä, eli aika paljon niin, tehkää vain reippaasti ehdotuksia. Joko tulkkaus päättyi, kysyy puheenjohtaja. Näin ei ole. No niin, tämä esityslistan kohta on nyt saatu käsiteltyä. Kiitoksia kovasti ajatuksista siitä, miten tässä voidaan toimia entistä paremmin. Itsekin pyrin näin tekemään. Käsittelemme aihetta jälleen 4. syyskuuta kiirettä pitää. Yritän järjestää heti kesätaudin jälkeen myös varjoesittelijöiden kokouksen ja siitä toivottavasti saadaan uutta pontta. Telefos on tässä myös mukana. Nyt meillä on vielä lyhyt koordinaattoreiden kokous. Toivotan teille kaikille hyvää kesälomaa. Pyydän nyt kaikkia muita kuin koordinaattorien kokoukseen kutsuttuja poistumaan salista. Haluamme jatkaa välittömästi. Kiitoksia. Kokous päättyy tähän.